So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. No niin, hyvää huomenta arvon kollegat. Jatkamme valiokuntaa kokoustamme kohdasta 16. Reseptilääkkeitä koskeva yleisölle tiedottaminen. Kyse on kollega Fjellnerin tekstistä seuraavan valiokuntakokouksen yhteydessä siitä äänestetään. Tarkistukset on jätettävä me kuulemme tästä sitten myöhemmin, milloin tästä äänestetään. No mutta esittelijä voi alustaa keskustelua. Kollega Fielner, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kun me Toivottavasti minä selvitin mietintöni ja, ja nyt olemme jälleen kokoontuneet keskustellaksemme ennen kaikkea tarkistuksista, joita on tullut. Niitä on hyvin paljon, yli 300, ja voisi kuvitella, että tämä on tällaista tämän onneton ja hikinen esittely, joka tällä nyt istuu, mutta näin ei suinkaan ole. Olen käynyt lävissä kaikki tarkistukset ja minun täytyy todeta, että useimmat menevät samaan suuntaan. Ja minusta tämä on sangen selvää, että kun näitä lukee, että ne, niistä ollaan monissa asioissa pitkälti yhtä mieltä. Viimeksi kun tapasimme, sanoin, että olin hyvin avoin ja toivoin monia tarkistuksia. Ja voin edelleenkin todeta, että monet tarkistukset, joita on esitetty, ovat sellaisia, että minä olen niistä samaa mieltä. Joten uskon, että saamme aikaan laajan enemmistön ja pystymme tekemään hyviä kompromisseja niiden tarkistusten pohjalta, joita nyt on. En ole yhtä mieltä, ovat nämä kaksi ensimmäistä tarkistusta, jos sanotaan, että pitäisi hylätä koko esitys. Ja siitä minä en ole samaa mieltä juuri siksi, että uskon, että voimme päästä yksimielisyyteen. Minusta ei olisi hyvä luopua niin, on selvää, että olemme yhtä mieltä siitä, mitä me haluamme ja minkä tyyppistä tietoa me katsomme, että lääkkeissä tulisi olla yleisölle ja pakkausissa yhteenvedossa on äh, tietoa, pyritään lisäämään tietoa lääkkeistä ja tästä kaikesta me olemme pitkälti yhtä mieltä, että tiedon täytyy olla saatavilla yleisölle – ja että yrityksien täytyy toimia näin. Mä olin yhtä mieltä myös siitä muissa tarkistuksissa, että täytyy tehdä selväksi ero tällaisen vetoperiaatteen tiedon ja työnnettävän push-tiedon välillä. Me siis emme saa salia sitä, että miksi terveyslehdissä ja on tehty tarkistuksia, joissa tiedon levittäminen korvataan siinä, että tieto tehdään sellaisiksi, että sitä on saatavilla, mikä merkitsee sitä, että tilanne olla sellaista, että sitä pyydetään tai kysytään, vai että sen pitäisi, eikä niin, että sen pitäisi olla, sitä annetaan sen ilman, että sitä pyydetään. Monissa tarkistuksissa, useimmissa niissä halutaan, että aineiston täytyy olla viranomaisten hyväksymää ennen kuin sitä saadaan levittää lääkkeistä, ennen kuin lääke, yritykset saavat levittää. Monet viittaavat siihen, että ollaan epäileviä siitä, että on tällaisia yksinkertaistettuja versioita, miksi pakkaustiedoista, mutta täytyy todeta, että useimmat ovat sitä mieltä, että tätä kautta syntyy enemmän sekannusta ja sitä pitäisi hyväksyä. Samoin näyttää siltä, että on suuri yksimielisyys eh, tällaisista terveyskampanjoista – jotka luovat epävarmuutta ja ovat sellainen asia, jota ei pitäisi olla mukana tässä esityksessä. Sitten on monia esityksiä, jotka minusta ovat mielenkiintoisia ja joista olen yhtä mieltä ja jotka ovat hiukan alkuperäisen esityksen alkuperäisestä sivussa, jos tarkistuksessa puhutaan siitä, että kehitetään tällaisia ö, pakkaus, ö, tiedot, pakkauksella tiedotteita ja että jäsenvaltioiden ja terveysviranomaisten tulee saada tehtäväkseen lehittää lääketiedotusta, että tämä ei ole pelkästään lääkealan yritysten vastuulla oleva asia. Ja että kaikissa tarkistuksissa mennään siis samaan suuntaan ja siitä olen yhtä mieltä. Ja tämä on nyt se suurin, tärkein osa tätä esitystä, joten uskon, että voimme tehdä kompromisseja, jotka kattavat kaiken tämän. Se ei tule olemaan helppoa, se tulee viemään aikaa ja olisi hyvä, jos emme äänestäisi sunkaan seuraavassa kokouksessa tästä, koska tähän menee vielä aikaa. Aikaa nimenomaan kompromissien löytämiseen silloin, kun tarkistuksia on yli 300. Mutta uskon kuitenkin, että me tulemme onnistumaan kaikilla niillä alueilla, jotka mainitsin, joista olemme yhtä mieltä. Sitten on joitakin vaikeampia kysymyksiä, joista joko olemme eri mieltä tai tai saattaa olla kysymys siitä, että täytyisi löytää yhteisiä teknisiä ratkaisuja, jotta ei tulisi ei-toivottuja vaikutuksia. Yksi on tällainen tietoruudut, factboxis, joita jotkin kollegat ovat todenneet. Minä itse pitäisin tuosta hyvin, mutta tiedän, että tämä on ollut hyvin kiistelty kysymys, josta on keskusteltu paljon. Ja tähän täytyy ottaa kantaa tähän kysymykseen uudestaan ja uskoisin, että äh, tästä olemme, näin huomenta olemme tästä eri mieltä, vaikka esittelijänä olisinkin sen puolesta. Samoin minä täytyy keskittyä hiukan enemmän siihen, että olemassa tiettyjä asioita, joista on epävarmuutta, eli se siinä, mikä on äh, viranomaisten rooli, laiturooli siinä, että ne keräisivät kaikkea tietoa, esimerkiksi sitä, mitä, sitä jostain levitetään äh, pakkauksessa olevissa tiedotteissa niin teknisesti mielestä, miten tämä ratkaistaisiin, voitaisiin yhdistää se, että jos ei ole olemassa tällaista keskitettyä hyväksymistä, miten silloin tämä Euroopan lääkevirasto voisi olla se yksikö, joka olisi tällaisen kokoava piste tässä. Niin, on olemassa tarkistuksia, jossa sanotaan, että, että pitäisi olla pelkästään äh, internetissä tietoa lääkkeistä. Sitä mieltä minä en ole. Minusta on tärkeää, että esimerkiksi voi, esimerkiksi voi tilata äh, tietoa lääkkeistä, joka on sitten äh, painettu suurimmilla kirjasin tyypillä, miksi ihmisillä ei ole välttämättä internetiä käytössä, näistä paitsi voidaan myös tietoja sokean kirjoituksella, ja joten ei olisi hyvä, että tieto olisi vain internetissä täytyy löytää myöskin muita avausmahdollisuuksia, jotka voisivat auttaa esimerkiksi sokeita. Valvonta. Siitä tulee kaikkein vaikein kysymys, millä tavoin tietoa valvotaan, jota levitetään lääkkeistä. Joissakin tarkoituksissa sanotaan, että pitäisi olla tällainen ennakkotarkistus, jonka tekevät viranomaiset, joka koskisi kaikkea. Kysymys on, tarvitaanko tästä aineistosta, jota jo on, joka jo on hyväksyttyä, joka on valvottua. Minähän tiedän, että on erinäisiä jäsenvaltioita, joissa voi olla perustuslaisia perustuslakiin liittyviä ongelmia tämän tyyppisissä ennakkotarkistuksissa, joka koskee jo en hyväksyttyä aineistoa. Kysymys on teknistä kysymyksestä, teknisistä ratkaisuista, mutta olemme yhtä mieltä siitä, että mitään ei saa julkista, julkaista, jos ei sitä jossakin vaiheessa ole hyväksytty. Mutta eri asia pitääkö se hyväksyä ennen jokaista julkaisemista, koska silloin joissakin valtioissa voi olla ongelmia myös perustuslakituomioistuimen kanssa, koska tämä voidaan tulkita sensuuriksi. Samoin on yksi asia, jossa, että joskin tässä sanotaan, että, että tietoa saataisiin julkaista vain omalla verkkosivulla, että yritykset saisivat julkaista tietoa vain omalla verkkosivulla. Tästä en ole yhtä mieltä henkilökohtaisesti, koska saattaa olla niin, että lääkeyritykset harjoittavat yhteistyötä, jolloin voi saada eri yrityksiltä tietoa. Tiedän, että missä Ruotsissa on niin, että lääketeollisuuden järjestö pyrkii yhteisellä verkkosivulla julkaisemaan tiedon, joka on, jotka ovat kaikissa lääkepakkauksissa olevissa tiedotteissa. Sitten nämä terveyskampanjat on ollut paljon arvostelua, joka kohdistuu niihin. Haluaisin se sanoa, että on erityinen alue, joka liittyy näihin terveyskampanjoihin, jonka vuoksi ne pitäisi hyväksyä, on se, että terveyskampanjat ne ovat sellaisia, jotka, jotka liittyvät hyvin epätavallisiin sairauksiin. Meillä on määritelmä eu lainsäädännöstä siitä, mikä on epätavallinen lain sairaus, mutta on monia potilaita, jotka eivät löydä lääkkeitä, lääkäreitä tai jotka tapaa lääkäreitä, kenties niitä omassa maassa olisi tarvittavaa tietoa ja kenties lääkealan yrityksellä saattaa olla uusin asioista, joten kenties epätavallisimpien, epätavallisimpien tautien tapauksessa voitaisiin järjestää tällaisia terveyskampanjoita. Jos ollaan tätä, jos halutaan jotakin näitä, tällaista järjestää, niin se pitäisi koskea nimenomaan näitä epätavallisia. Sitten tämä video mm, internetissä, jotka ovat sanoneet, että tämä pitäisi kieltää. Me olemme yhtä mieltä siitä, mitä verkossa ei saa Me halua mitään verkkotelevisiota. Emme halua, että tietoa lääkkeistä annetaan tällaisessa TV-muodossa ja siksi jotkut ovat se, mitä pitäisi kieltää tämä video verkossa netissä, mutta pitäisi kuitenkin sallia jonkinlainen, jonkin tyyppiset videotiedot eh, internetissä, esimerkiksi käyttää ohjeet siitä, miten tiettyä tuotetta voidaan, tulee käyttää. Se saattaa olla hyvin hyödyllistä käyttökelpoista. Esimerkiksi astman hoitoon käytettävät inhalaattorit saattaa olla sellaisia. Saattaa olla hyvä, että voi nähdä, miten sitä käytetään. Silloin tämmöinen lyhyt videofilmi saattaa olla hyvinkin tärkeä ja hyvä tapa tiedottaa siitä, mutta tietenkään Tietenkin olen yhtä mieltä siitä, että tavallinen ei saa olla normaali tapaus se, että lääke lääkkeitä tieto levitetään jossakin televisiota muistuttavassa muodossa, mutta saattaa olla jotakin poikkeuksia, jotka täytyy myöskin yhdessä määritellä. Uskoakseni lopetan nyt tähän ja odotan kommentteja kollegoilta, mutta haluaisin sanoa, että on paljon työtä, jota pitää vielä tehdä, mutta on myös hyvät edellytykset sille, hyvät edellytykset päästä yksimielisyyteen. Juuri siksi, että kun katso näitä tarkistuksia, niin ne menevät suurin piirtein kaikki samaan suuntaan ja samaan suuntaan kuin minusta minä itse olen pyrkinyt toimimaan tätä mietintöä laatiessani, ja uskon, että meillä on mahdollisuus saada laaja enemmistö tämän taakse ja päästä yksimielisyyteen. Mutta olisi mielenkiintoista kuulla, miten te näette tämän. Ajattelen nimenomaan näitä tarkistuksia. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ja, danke Kiitokset esittelijä Jelnerille, kun käsittelette tätä hyvin arkaluonteista kysymystä. Ja kyllähän kiinnostus on suuri, kun katsotaan tarkistusten huimaa lukumäärää. Kyse on ihmisten terveydestä ja tästäpä syystä potilas on kaiken A ja O. Teollisuutta käytetään vain välineenä, se ei pyhitä keinoja. Meidän on nyt vain arvioitava, että kuka tiedottaa ketä ja millä tavalla, miten tiedottaminen auktorisoidaan ja miten vältetään, ettei taloudelliset seikat aiheuta sitten ongelmia. Niin, mielenkiintoisia kysymyksiä ja vastauksiakin löytyy lukuisia. Varjoesittelijät pyytävät puheenvuoroa ja ensimmäisenä puheenvuoro saa Gilles Pagnot. Puheenjohtaja, kuten juuri sanoitte, kyseessä todennäköisesti on hyvin keskeinen ongelma tämän vuosisadan alassa. Se ei ole ongelma, joka koskee vain eurooppalaisia, vaan kaikkia maailman ihmisiä. Eurooppalaisten osalta on tärkeää, että nyt vuoden 2010 alkupuolella Euroopan komission kanssa voisimme tehdä tilannekatsauksen koskien tätä tiedottamista. Olemme vasta alkutaipaleella vuodesta 2003 alkaen Euroopan parlamentti on ottanut asian kantaa koskien potilaiden tiedottamista ja parlamentissa äänestettiinkin valtavalla enemmistöllä vuonna 2003 ja, ja kiellettiin suora mainonta, mainonta suurelle yleisölle koskien reseptilääkkeitä, ja lääkeyhtiöt olisivat näin mainostaneet, ja näin komissio jo vuonna 2003 ilmaisi toiveensa tutkia, kuinka voitaisiin antaa suoraa tietoa. Nyt, hyvät kollegat, kun olen lukenut tämän ja direktiiviehdotuksen ja keskustelut esittelijän kanssa. Minusta tuntuu siltä, että komission välittämä direktiivi ei vastaa Euroopan kansalaisten ilmaisemiin toiveisiin ja ehdotuksiin. Tässä meidän mielestämme avataan ovi suoralle muainonnalle lääkeyhtiöille. Meidän mielestämme tämä on järjetöntä, kun ajatellaan todellisia potilaiden tarpeita. Ainoa komission motivaatio voimassa olevan lainsäädännön muuttamiseksi näyttää olla se, että palvellaan lääkelaboratorioiden kaupallisia etuja ja laajennetaan niiden markkinoita. Tällä operaatiolla ei ole mitään intressiä Euroopan kansalaisille eikä jäsenvaltioille. Päinvastoin se tuo lisää byrokratiaa, lisää kustannuksia ja mielestäni siihen sisältyy riski potilaille. Omalta osaltani näin ollen ehdotan, että Euroopan parlamentti hylkäisi nämä tarkistusehdotukset ja pyytäisi komissiota arvioimaan asian uudelleen. Aivan niin kuin komission jäsen Daly sanoikin kuulemistilaisuudessaan viime tammikuussa täällä parlamentissa. Tähän on viisi perussyytä. Viidestä syystä pyytäisin potilaille tiedottamisen uudelleenarviointi. Ensinnäkin näin komissio voisi kunnioittaa demokraattista menettelyä, koska vuodesta 2003 tähän päivään mennessä on todettava, että eturistiriita komission ja lääkelaboratorioiden välillä on tehnyt mahdottomaksi avoimen toiminnan tässä asiassa. Toiseksi on varmistettava, että potilaiden turvallisuus ja suojeltava kansanterveyttä epätoivotuilta seurauksilta, joita voisi olla järjettömästä lääkkeiden käytöstä. Täällä Euroopan parlamentissa meidän olisi otettava oppia Yhdysvaltojen kokemuksista. Siellä suuri, suora viestintä näissä reseptorilääketapauksissa on johtanut kielteisiin vaikutuksiin kansanterveyteen. Meidän olisi siis täällä Euroopan unionissa otettava opiksi se, mitä Yhdysvalloissa tapahtui. Sitten kolmas syy on suojeltava eh, jäsenvaltioiden kansan, eh, julkisen terveydenhuollon eh, taloudellinen elinvoimaisuus on, kun nyt kun pohditaan näitä kustannuksia ja muuta, on esitettävä poliittinen kysymys, pitääkö julkisen vallan käyttää rajoitettuja varoja laboratorioiden Äh, toiminnan valvomiseksi vai pitäisikö toimia aikaisemmissa vaiheessa ja toimittaa yleisölle vertailukelpoista riippumatonta tietoa. Sitten neljäs syy, äh, lääketeollisuuden on, olisi keskityttävä keskeisen rooliinsa, eli siihen, että se toimittaa potilaiden tarvitsemia tärkeitä lääkkeitä eikä niinkään keskittyisi viestintään. Ja viides syy on se, että annetaan mahdollisuus muille ehdotuksille, joiden tarkoituksena on mahdollistaa eurooppalaisten kansalaisten pääsy riippumattomien tietojen pariin. Minusta riippumaton on tässä tärkeä sana. Riippumatonta ja luotettavaa terveyttä koskevaa tietoa on voitava taata kansalaisia. Nämä ovat viisi keskeistä syytä, esitettyjen ja tarpeellisten tarkistusten lisäksi nämä ovat tärkeitä. Näin keskustelun aikana voimme pyytää komissiota arvioimaan uudelleen oman ehdotuksensa niin, että voisimme vastata näihin viiteen aiheeseen. jotka mainitsin. Kiitoksia. Danke, Kiitokset teille, kollega Panio. Liberaalia puolesta varjoesittelijänä toimii Holga Kama. Olkaa hyvä. Niin, minä olen tässä vain Satsi Markaakiksen edustajana. Mutta mielelläni hoidan tämän asian, koska viime kaudella ryhmäni puolesta sain tämän asian hoidettavaksi. Mutta niin kuin joskus käy, niin näitä asioita joutuu hoitamaan, vaikka ei välttämättä sitä toivoisikaan, mutta tällä kertaa tilanne on toinen. Mitä tulee ajatukseen siitä, että meidän tulisi hylätä koko komission ehdotus, no jos joku sanoo, että meidän pitäisi kieltää kaikenlainen tiedon välittäminen potilaille ja meidän pitäisi kieltää myöskin ei-toivotun tiedon välittämistä potilaille. No joka näin väittää, niin ei tiedä mistä on kyse. Kyse on tieto aikakaudesta ja tietoa on napin painalluksella saatavissa. Kyse on oikeastaan siitä, että missä määrin ihmiset kykenevät näitä tietoja hakemaan, joten on järjetöntä todeta, että meidän tulisi pitää kiinni sellaista kielosta, joka on peräisin muinaisilta ajoilta. Jos me lähdemme liikkeelle tästä ajatuksesta, eli että me pidämme kiinni tästä totaalikielosta, niin sehän tarkoittaa sitä, että tästä ei ole hyötyä kansalaisille eikä potilaille. Ja kyllähän esimerkkejäkin löytyy vaikka kuinka paljon. Te viittasitte jo yhdysvaltalaisiin negatiivisiin ehdo, esimerkkeihin. Ja tiedän kokemuksesta, että vakavasti sairastuneet henkilöt, muutamat ovat hakeneet tietoa, vaikka sitä ei ollut suoraan tarjolla. Ja tästä sitten syntyi heille todella epämiellyttäviä tuloksia ja me emme todellakaan voi tänä aikakautena estää tai kieltää potilaita hakemasta tietoja. On tietenkin selvää, että komission ehdotus ei ole täydellinen ja meidän täytyy löytää muita lähestymistapoja, mutta onhan tarkistuksia pöydällä, jotka mielestäni menevät ihan oikeaan suuntaan, koska niiden tarkoituksena on ohjata tätä tietoa siten, että voidaan olettaa, että potilaat voivat luottaa näihin tietoihin. Sekään ei takaa täydellistä turvallisuutta, mutta mielestäni tälle tielle voisimme lähteä kun katsotaan kollega Kaakiksen ja kumppaneiden tarkistuksia, niin ne perustuvat siihen, että tietoa voidaan hakea, ja, mutta sitä ei pitäisi noin vain lähteä levittämään. Eli että me toteamme, että tietoa voi lähteä hakemaan, eli laillista tietoa voidaan hakea, mikäli sitä on. Meidän täytyy vain katsota, miten potilas saadaan tämän toiminnan keskiöön. Teollisuushan tarjoaa potilaille ja suurelle yleisölle tietoa käyttöön, mutta meidän täytyy varmistaa, että tässä tämä raja tiedon ja mainonnan välillä ei muutu häilyväksi. Ja minun mielestäni meidän tulisi korostaa ex ante periaatetta, eli tiedot ennen kuin niitä voidaan lähteä levittämään, niin on hyväksyttävä levitettäväksi. Ja että me keskityisimme kolmeen kanavaan, kansalliseen viranomaiseen, lääkäriin tai lääkevirastoon ja sitten luvan haltijaan. Tietenkin se voi olla esimerkiksi valmistaja tai joku muu taho, joka käsittelee lääkeaineita tai terapiamuotoja. Ja jos katsotaan Ruotsin suuntaan, jossa tämä on perustuslain mukaisesti kiellettyä, mutta minun mielestäni Ruotsin malli on erinomainen. Eli miten potilastiedotus voi toimia? Herääkin kysymys siitä, että kun me jatkuvasti puhumme parhaiten käytäntöjen vaihdosta, niin miksei me tässä tilanteessa voisi oppia muilta, kun kerran on olemassa oivia esimerkkejä tarjolla. Tämä on harmillista, että tässä tilanteessa olisimme tekemässä poikkeusta. Mitä tulee sitten viestintäkanaviin, tarjolla olevat ehdotukset toteavat, että voitaisiin käyttää vain tiettyjä ennalta määrättyjä viestintäkanavia mukaan luettuna internetsivut, ja eli että painettu teksti otettaisiin soveltamisalan ulkopuolelle, koska siinä on ongelmana juuri tämä mainostamis kysymys. Mutta minun mielestäni tämä ei ole oikea lähestymistapa. Ymmärrän toki, että kompromissi hengessä, jotain tällaistakin pitäisi ehdottaa, sillä tässähän ollaan avaamassa mainonnalle mahdollisuuksia, jos painetussa tekstissä voidaan näitä tietoja välittää. Mutta niin kuin täällä jo sanottiin, tässä voitaisiin käyttää tätä ennalta hyväksymis periaatetta. Mitä tulee sitten tarkistuksiin, jotka liittyvät siihen, että me tarvitsisimme jonkinlaisia sertifiointijärjestelmiä, jos halutaan tietoa välittää internetsivustojen kautta. On tietenkin selvää, että meidän täytyy katsoa, miten tämä prosessi etenee. Komissiolle olisi annettava toimeksianto tarkastella sitä, että ovatko nämä toimintamallit, jotka toivottavasti hyväksymme käytettäväksi, niin myöskin käytännönläheisiä. Eli vuoden päivät, vuoden päivät sen jälkeen, kun tämä teksti on astunut lainvoimaiseksi, niin sen jälkeen komissio voisi arvioida, miten tämä järjestelmä on toiminut. Eli meidän täytyy varmistaa, että tietoa on käytettävissä, mikäli ne vain ovat sertifioituja tai luvallisia. Ja ne, jotka edelleenkin kannattavat tällaista totaalikieltoa, niin toivoisin, että he katsoisivat vielä tätä asiaa uudemman kerran. Toisaalta kantilta kiitoksia. Kiitoksia kollega Kama. Hän on edelleenkin ponnekkaasti tätä asiaa ajamassa, joten opit eivät ole unohtuneet. Niin hän viittasi internet-aikakauteen. No, on tietenkin selvää, että teimme mitä tahansa, niin tilanne ei muutu. Ihmiset voivat etsiä netistä tietoa, mutta me haluamme vain varmistaa, että he saavat luotettavaa tietoa käyttöönsä, josta olisi siis hyötyä, eli että tarjolla ei olisi vain ja ainoastaan propaganda- ja mainosmateriaalia. Ja siinäpä se ongelma piileekin, että miten me löydämme tämän ratkaisumallin. Seuraavana Klaus Lyyter. Kiitos että Haluan kiittää esittelijä Filneriä. Niin, uskoakseni me haluamme mennä samaan suuntaan. Tietysti piruistu yksityiskohdissa tietysti meidän pitää tehdä kompromisseja ja katsoa, miten pitkälle voimme saadaan kompromisseja ja missä edelleen syntyy konflikteja. Mutta meillä on ongelma, josta olen yhtä mieltä S- ja D-ryhmän kanssa, nimittäin – että tämä on väärin kirjoitettu. Direktiivi, esitys, lakiehdotus keskittyy siihen, mitä oikeuksia teollisuudella tulisi olla, mitä oikeuksia tulisi olla antaa tietoa meille, eikä suinkaan mitä oikeuksia meillä tulisi olla siinä, että saamme tietoa viranomaisilta tai yrityksiltä, eli siis ei potilaan kannalta. Ja sitten on kirjoitettu, on kirja, joka on kirjoitettu Jo Lainille, jossa todetaan, että että meidän täytyy tarkastella joitakin esityksiä ja kenties muuttaa niitä niin, että asiakas, niin että potilas tulee olemaan enemmän keskipisteessä ja komissio olisi katsoa tätä ja kenties tehdä uusi esitys. Tätä varten me vihreät olemme tehneet esityksen, jossa sanoisimme ei tälle esitykselle. Mutta jos sen taakse saada enemmistöä, olemme halukkaita löytämään ratkaisuja ongelmiin, joita on, niin saataisiin paras mahdollinen esitys aikaan. Mutta sen sijaan, että me kirjoitamme tietoa uuteen muotoon tai pyrimme tulkitsemaan sitä tai hyväksymään sitä, mikä johtaisi valtavaan byrokratiaan, olisi yksinkertaisinta eh, lähteä liikkeelle siitä, mitä jo on olemassa, mitä on pakkausselosteissa. Ja minusta se on erinomaista. Minusta nämä pakkausselosteet ovat eh, hyviä, jotkut eivät niistä ole kenties sama, samaa mieltä, mutta voisimme keskittyä niihin, mitkä ovat hyviä, helposti ymmärrettäviä ja objektiivisia. Jos on hyviä pakkausseloseita, ne voivat olla perusta tiedolle. Silloin ei tarvitse hyväksyä valtaisia tietoja loputtomiin. Joten minä lähden liikkeelle tästä logiikasta. Tässä on minun tarkistuksissani. Mutta, mutta minun tarkistukseni 83 ja 119 jossa puhutaan näistä uusista markkinointihmettelyistä. Äh, Kramerkin puhui näistä. Minusta meidän pitää olla täsmällisempiä. Minä olen pyrkinyt 83 sanomaan tämän selvemmin. Tietysti tekstiä voidaan parantaa, mutta periaatteena on se, että se, jolla on taloudellisia intressejä antaa tietoa lääkkeestä, äh, hänen tämä täytyisi tapahtua hallituksen kautta, eli siis eh, voitaisiin paremmin määritellä se, mitä, mikä on kiellettyä. Ja 83.19 19 tätä myöskin 172, eh, siitä, että otettaisiin pois komissioyritys siitä, että otetaan pois mainokset eh, lehdistä, jotka käsittelevät terveyteen liittyviä kysymyksiä. Ja sitten 102, joka liittyy televisiomainontaan. Minun kotimaassani on vasta sallittu muutaman vuoden ajan. Ja nyt meillä on valtaisa tulva mainoksia, jotka koskevat lääkkeitä, jotka eivät ole reseptilääkkeitä, mutta millaista mieltä, että pitäisi kieltää jopa tällaisten lääkkeiden televisiomainota, koska jos katsoo niitä mainoksia, niin huomaa, että ne ovat 30 sekunnin väläyksiä ja usein niissä on useita, usein lopussa on sen satoja merkkejä, joissa on paljon tietoa, jota kukaan ei lukea joten pitäisi tukon olla tällainen HD-vastaanot, jota pystyy lukemaan sen, tai sitten yksisesti ei ehdi lukea tätä tietoa, mikä siellä on. Mutta jos minä markkinoin no, tietoa antamatta oikeaa tietoa, niin kuin televisiossa tapahtuu, se ei toimi, siksi pitäisi kieltää televisio myöskin lääkkeitä, jotka eivät ole reseptilääkkeitä. Tässä on joka tietysti kaupankäyntiä taudeilla tai pelottelua, mitä esimerkiksi näitä rokotemainoksia, sekään oli hyvä ja siksi olimme tehneet tämän tarkistuksen 100, 103. Ja sitten lopuksi. Ongelmallista on se, miten annetaan tietoa selvityksistä, jotka ovat tällaisia ei vielä valmiita tieteellisiä tutkimuksia, ja voidaanko niitä tiedottaa mainoksen omaisesti, sekään ei toimi, koska nehän ovat kaikkea muuta kuin objektiivisia. Uudessa selvityksessä voidaan päästä tiettyyn tulokseen ja sitten seuraavassa selvityksessä päästä tämän toisenlaisen tulokseen ja silloin antaa tietoa vain siitä, mikä on omien etujen mukaista ja tätäkin täytyy tästä syystä säädellä. Joten minä tulen äänestän puolesta, jos komissio tekee kotitehtävänsä, ja jos se komissio osuu siihen, niin me teemme itse kotitehtävät sitten täällä, mutta on erinäisiä asioita, joista voin päästä ratka- ratkaisuun, mutta minä haluaisin kuitenkin, että, että annetaan paino sille, miten ihmisille antaa tietoa, mutta Ruotsissa meillä on järjestelmä, josta varmasti olette perillä, mutta minä kuitenkin haluaisin lisätä viranomaisten vastuuta tällaisista verkkosivuista, jotta voisi olla täysin varma tietoja lukiessani. Ja meidän pitäisi tehdä eurooppalaista politiikkaa, ja siksi olisi parempi saada siihen lisää viranomaisvalvontaa. Ja, kollega. Kiitokset, kollega Schlüter. Viittasitte Dalin kanssa käymään, käytyyn kirjeenvaihtoon. Muistutaisin teitä siitä, mitä hän totesi kuulemisen aikana syntyi sellainen vaikutelma, että hän poistaisi ehdotuksen ja toimittaisi uuden. Hän sanoi, että tarkoituksena ei ole vetää tai muuttaa ehdotusta. Sitä vastoin kannatan lainsäädäntöprosessin jatkamista, kunhan Euroopan parlamentti on hyväksynyt kantansa ensimmäisen käsittelyn yhteydessä – aion esittää komission ehdotuksen, joka perustuu potilaan intresseihin. Eli hän siis ehdottaa, että ensimmäisen käsittelyn yhteydessä tämä asia hoidettaisiin ja katsotaan, kuinka pitkälle päästään ja sitten siltä pohjalta päätetään, mitä jatkossa tehdään. Hyvä. Seuraavana kollega Janu Kudakis. Uh, thank you. Firstly, I'd like to congratulate the rapporteur on... Kiitoksia. Alkuun onnettelut esittelijä oivasta työstä. Tämä ei ollut helppo työ, sillä vastakkainasettelu on ollut selvä. Mutta kun katsotaan tarkistusten huimaa lukumäärää, niin kyllähän se osoittaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita ja halukkaita saavuttamaan jotain. En tietenkään voisi hyväksyä kaikkia tarkistuksia, mutta mielestäni me olemme menossa ihan oikeaan suuntaan ja nyt ei kyllä kannattaisi luovuttaa. Ongelmia toki on, mutta mehän kaikki kannatamme, että tietoa pitäisi olla tarjolla vapaasti ja siitä voitaisiin lähteä liikkeelle. Ilmeisesti kyse on lainsäädännöllistä ongelmista, juridista ongelmista, että kuinka pitkälle voimme mennä. Mutta kuten sanottu, tiedon ja mainostamisen välillä on häilyvä raja. Ja tietenkin lääkärikään eivät ole tyytyväisiä tilanteeseen koska vähäinen tiedon määrä voi olla vaarallista. Meidän täytyy kuitenkin pitää aina kirkkaana mielessä, että direktiivihän liittyy tähän lääkeaine lainsäädäntöpakettiin ja liittyy lääketurvatoimintaan ja lääkeaineen väärennyspaketteihin ja niissäkin mainitaan eri muodoissa potilaalle tiedottamista, mutta ei hirveän voimakkaasti, joten tämän tekstin kautta sitä saattaisiin parannettua. Ja miten tietoa välitettäisiin eteenpäin. Minä en usko, että tällainen pakkausseloste riittäisi, kuinka usein se on hävinnyt, kuinka usein olette käyneet matkalla ja ostatte sitten lääkkeen jostain ulkomailta ja ette ymmärrä, mitä pakkausselosteessa sanotaan, joten meidän täytyy aina pitää mielessä, että kyse on myöskin rajat ylittävästä ulottuvuudesta. Me teemme rajat ylittävästi yhteistyötä ja meillä on olemassa myöskin eri kieliä käytössä ja meillä pitäisi olla myöskin nämä tiedot eri kielellä käytettävissä. Eihän tämä toki ole täydellinen, mutta se nyt oli odotettavissa ja täydellisyyttäkään ei ole heti tarjolla, joten meidän täytyy vain ponnekkaasti jatkaa toimintaa. Onko tieto tärkeää? Kyllä, kyllä. Jokaisella olisi mahdollisuus tehdä vapaasti omat oikeat päätökset. Joten uskon, että tämä tarjoaa hyvän lähtökohdan. Tältä pohjalta meidän tulisi jatkaa keskusteluja ja vielä kerran onnittelut esittelijälle. Kiitokset Marina. Seuraavana vuorossa Anna Rosbach, mutta en näe häntä nyt täällä. No, seuraavana Dagmar Rothbierend. Olepas hyvä, Dagmar. Kiitos puheenjohtaja. Fjellner, Kyllä Fjellner on yrittänyt nyt mennä Skylän ja Karybdiksen välistä. Teoreettisesti voi vain hävitä, mutta hän on nyt toiminut hyvin. Me olemme nyt kuuden ja seitsemän vuoden ajan, ehkä pitempäänkin jo yrittäneet, ehkä jopa vuodesta 2001-2002 lähtien saada tietoja potilaille. Ensimmäisen yrityksen komissio laittoi toisenlaiseen pakettiin, ja se koski vain kolmea, kolmen tyyppisiä tauteja. Ja samoin me silloin komissiolle, että se ei riitä, ja että me haluamme korrektia, haluamme jonkinlaisen suuren paketin, ja nyt komissio on tehnyt tällaisen paketin, nyt on sellaisia, jotka ovat se mieltä, että oikeastaan en halua tätä lainkaan. En ole tästä yhtä mieltä ja olen iloinen siitä, että uskoakseni meillä useimmilla ainakaan ryhmässä ei ole tästä vielä lopullista mielipidettä. Jos joku nyt tänään sanoo, että ei tarvita tietoa potilaille, niin se on kyynistä. Se on pelkästään kyynistä. Ja jos joku sanoo, että on olemassa eurooppalainen yleisö tai Euroopan kansalaisen toivomuksia, niin voi vain nauraa sille, koska sitä tietenkään ei ole. On olemassa kansallinen yleisö, on kansallisia tottumuksia kussakin jäsenvaltiossa siinä, miten ne toimivat. Ruotsissa tilanne on toinen kuin Ranskassa ja Saksassa tilanne on toisenlainen kuin Tanskassa. Ja se, mitä me yritämme, on, että yritämme kantaa vastuumme – sen terveyspolitiikan puitteissa, jota me olemme luomassa, niin että se on paremmin tasapainossa suhteessa potilaisiin. Minä itse olen ollut mukana Farmaforumissa parlamentin edustajana, seurannut asiaa pitempään, ja olen siinä onnellisessa tai onnettomassa tilanteessa, että olen poliitikko, mutta että olen myös ollut vakavasti sairas ja tiedän oikein hyvin, mitä se merkitsee, että ei ole tietoa. Minäkin etsin tietoa internetissä siitä, miten tautiani voidaan hoitaa. En voinut olla varma siitä, oliko totta se, mitä luin. Olin onnekas siinä mielessä, että minulla oli tietokone, että osaan englantia ja että pystyin etsimään. Mutta on miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole yhtä onnekkaita. Ja jos me nyt emme hoida tehtävämme niin, että korrektia tietoa voidaan levittää, niin silloin me emme ole todellakaan tehneet tehtäviämme. Ja jos minulle tulee erilaisia näitä erilaisten sairausvakuutuksen ja muiden edustajia, jotka sanovat, että nyt kustannukset kasvavat, kun tämä tiedot lisää, mutta eihän kukaan halua jotakin lääkettä mennä sanomaan, tai eikä kukaan mene lääkäri, lääkkein, lääkäri, lääkärilapsia sanoi, että haluaa jotakin lääkettä, jota todellisuudessa ei tarvitse. Minut kääntäpä asia toisinpäin. Minusta olisi korrektia sanoa, että Jill, olen kuunnellut sinua hyvin, kun sinulla on hyvin kärsivässä, vaikka olemme täysin eri mieltä. Onneksi minun ryhmässäni ei ole vielä selkeästi muistuttua kantaa tästä, eikä mitään kantaa, jonka mukaan torjuttaisiin komission esitys. Kysymys kuuluukin nyt, mitä me tarjoamme potilaille? Kuka ne haluaa mainontaa? Ei epäilystäkään, kukaan ei halua mainontaa. Ja teoriassa voisimme tehdä sen, mitä Karl Schlüter haluaa, että katsoisimme vanhaa lainsäädäntöä ja katsomme, että saako olla mainontaa, joka koskee lääkkeitä, jotka eivät ole reseptilääkkeitä. Mutta no, tämä ei ole oikea paikka siihen, siihen on oma lainsäädäntönsä, jota pitää sitten muuttaa aikanaan. Mutta sitä on syytä pohtia, onko siitä hyötyä vai ei. Se, mitä tänään on tehtävä, on se, että re- reseptilääkkeiden osalta täytyy katsoa, miten niistä saa antaa tietoa. Meille kaikille täällä on selvää, ei mainontaa. Olen aivan varma siitä. Selvä on myös se, että kaikki tieto täytyy, kaikki tieto, se täytyy olla valvottua. Ei voi olla niin, että, että teollisuus huolehtii siitä. Se ei halua sitä eikä sen tulekaan sitä tehdä. Pienä kommenttina tähän. Lääketeollisuus ei halua mainontaa reseptilääkkeitä Edellinen komission jäsen Verhoiken ei tehnyt mitään palveluksia tässä suhteessa lääketeollisuudelle. Minulla ei ole intohimoja tässä. Onko mennyt nyt valvontaa etukäteen, vai jos Christopher Fjellner sanoi, että löytää jokin muu vaihtoehto, koska se ei käy Ruotsissa. Se on minulla yhden tekevää. Meidän pitää varmistaa se, että tieto on valvottua. Haluaisin myös, että haluaisin toi laajemman lä- lähestymistavan. Me haluaisin, haluaisin mellaisia sairauksiin perustuvaa lähestymistapa, että antaisi tietoa vain lääkkeistä, vaan niistä sairauksista, jotka liittyvät näihin lääkkeisiin, että tällä lääkkeellä on tiettyjä vaikutuksia, mutta sivuvaikutuksia voidaan lieventää nauttimalla kammomilla teitä tai harjoittamalla urheilua. Tällaista tietoa haluaisin. Ja haluaisin, että olisimme rehellisiä ja että tieto ja potilaiden tiedottaminen ja potilaiden turvallisuus on keskipisteessä, eivät, eikä suinkaan vahvistet rahoitukselliset vaikutukset, joita tällä on. Ja sitten muutama sana internetistä. Tavallisesti olen 99 prosenttia samaa mieltä kollegojeni ja koordinaattorini kanssa, Linne kevänin kanssa. Olen aina sanonut, että kysymys on lainsäädännöstä, joka on suunnattu kansalle. Lainsäädännöstä, joka ei ole tarkoitettu eliitille. Eliitti ei tarvitse tätä. Eliitti voi jo nyt hakea tietoa ja voi, sillä saattaa olla joku henkilö, joka pystyy sanomaan eliiteille, onko lääkkeestä jotakin hyötyä vai ei, mutta massa, väestön massa ei tiedä sitä, on olemassa kielellisiä esteitä ja on olemassa faktisia esteitä. Ja se, voiko tiedottaminen tapahtua internetissä, merkitsi sitä, että suuria osia väestöstä suljettaisiin ulkopuolelle. Minun kaikki vanhemmat, suku, kaikki vanhemmat sukulaisni, kaikki tätini, serkuni, jotka eivät käytä tietokonetta. Joten minulle on erittäin tärkeää, että kaikki, mikä hyväksytään ja kaikki tieto, jota saa olla, on olemassa sellaisena versiona, jonka voi ottaa käteensä. Se voi olla sellaista tietoa, jota voi pyytää, mutta haluaisin kuitenkin, että se oli saatavissa jossakin terveystalossa, lääkärillä tai apteekissa. Ja haluaisin myös, mikä minulle on erittäin tärkeää, ja ehkä kollega Kram, niin hän ei valtuustella enää täällä, eh, meidän ehkä pitäisi puhua painotuotteista. Kukaan meistä ei halua mitään eh, julkaistavan eh, painotuotteessa, kuten lehdissä, mutta haluaisin, että on paperi, jossa on sama tieto jota on äh, internetissä, joka olisi saatavissa vaikka terveyskeskuksesta, saisin terveyskeskuksesta niin Spandausta, jos sanon, että äitini äh, tai äitini sairastaa dementiaa, onko täällä jotakin avuttavaa, avustavaa järjestöä, mitä voin tehdä, mitä tällä lääkkeellä, mitä siihen liittyy. Silloin tällainen paperi voidaan antaa ihmiselle, jossa nämä tiedot ovat. Tämä on minulle tärkeä asia. Pyytäisin kollegat, kollega Fjellner on nyt menossa hyvään suuntaan. En ole varjoesittelijä, mutta, mutta on tärkeää, että varustajat asiaa vastuuntuntoisesti, koska tämä on asia, joka koskee niitä ihmisiä, joilla on kaikkein vähäisimmät mahdollisuudet auttaa itseään. Tämä koskettaa köyhimpiä, heikoimpia ja niitä, jotka ovat saaneet vähiten koulutusta. Ja me olemme olemassa myös heitä varten täällä, emmekä pelkästään eliittejä varten. Genau, und dafür suchen wir we- Niinpä, siksi me etsimme ratkaisumallia, miten ihmiset voivat saada tietoa sairauksistaan ja käytettävissä olevista lääkkeistä. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme tietoa, emme mainontaa. Ja tietoa on, se on varmennettava, mutta herää kysymys, että miten potilaat saavat tämän tiedon käyttöönsä. Eli mikä taho tai kuka tämän tiedon välittää eteenpäin internetin kautta tai painotuotteena. Eli siitä löytyy tämä kultainen keskitie. Mehän toivomme todellakin, että tämä järjestelmä sitten myöskin toimii. Toivotamme tervetulleeksi myöskin suuren vierailijaryhmän vihreiden edustajia Berliinistä. Tervetuloa. Lisäksi opiskelijoita Kölniläisestä Euroopan instituutista ja kuulemani perusteella myöskin ala Itävallasta Karin Kallenbachin vieraat. Eli me keskustelemme täällä juuri lääkevalmistepaketista. Ihan vain tiedoksenne. Seuraavana Anja Vaiskeva. Auch ich mich mit dem Niin, kiitoksia. Minäkin olen kuluttajan ominaisuudessa pitkään käsitellyt tätä aihealuetta ja todettakoon heti alkuun, että olen tyytyväinen siihen, että kuluttajansuojavaliokunnassa, jossa minä vastasin asiasta, niin tällainen täydellinen vastarinta, joka on saatu onneksemme murrettua pitkältä osin, kuten esimerkiksi Dan Jörgensen, niin meidän sisämarkkinavaliokunnassa tällaista vastarintaa ei ole havaittavissa. Eli ei sisämarkkinavaliokunnassa tämän tyyppistä keskustelua jouduttu käymään laisinkaan. Kyllä siellä käsiteltiin asiaa hyvin rakentavassa hengessä. Ja nyt itse laadin tarkistuksia myöskin tässä hengessä. Ja ne, jotka pyytävät asian palauttamista tai hylkäämistä, niin käsittelee tätä asiaa aivan toiselta kantilta. Joten ehkäpä meidän tulisi pohtia, että voitaisiinko kuitenkin käyttää tätä vaihtoehtoista lähestymistapaa, jotta tässä päästään viemään tätä asian käsittelyä oikeille raiteille. Niin, sitten itse sisältöpuoleen. Minäkin kannattaisin sitä ajatusta, että potilaat ovat valveutuneita – ja voivat tehdä itsenäisesti päätöksiä. Monet ovat sitä mieltä, että meidän tulisi korostaa ei niinkään teollisuutta, vaan kuluttajaa eli potilasta. Ja tästäpä syystä minäkin olen ollut yhteydessä potilasjärjestöihin ensi viikolla seuraavan kerran. Tulen keskustelemaan heidän kanssa ja he todellakin vaativat meiltä uutta lainsäädäntöä, koska tarve on suuri. Niin kuin sosialistien varjo esitteleekin itse totesi, me tarvitsemme riippumatonta ja vedenpitävää tietoa. Tällä hetkellä vaan tilanne on sellainen, että tietoa kyllä on tarjolla esimerkiksi netissä, tohtori Google kyllä auttaa, mutta me tiedämme, niin kuin kollega Kramer totesi, tie, netistä löytyy myöskin aivan järjetöntä tietoa, ja se johtaa taas epävarmuuden tunteeseen. Ja se, että ei olisi mukavas tarvetta puuttua tilanteeseen, säännellä asioita, niin se on aivan järjetön, koska me tiedämme, että netistä löytyy myöskin aivan huuhaa tietoa. Ja niin kuin on täällä myöskin sanottu, kyllähän lääkäriliitot katsovat tätä hyvin kriittisesti. No, minä olen kysynyt aina lääkärikäyntien yhteydessä lääkäreiltä, mitä olette asiasta mieltä, ja kaikki sanoivat, että meidän mielestämme sääntely olisi hyvä, koska meillä on aika vähän tietoa paneutua potilaiden asioihin. Jos meillä olisi jonkinlainen tieto jostain internetsivustosta, jo, josta voitaisiin sitten kertoa potilaille, niin se olisi hyvä asia. Eli jos tein diagnoosin, joka potilaan kannalta hyvin dramaattinen, niin voitte kääntyä tämän internetsivuston puoleen ja katsoa sieltä sitten löytyisikö sieltä enemmän tietoa. Eli kyllä me tarvitsemme ihan selvästikin sääntelyä. Sisällön suhteen todettakoon, että meidän täytyy varmistaa, että me pidämme kiinni edelleenkin tästä mainontakiellosta. Mutta me voimme ohjata komission ehdotusta oikeaan suuntaan, eli että me vain ja ainoastaan pyynnöstä tietoa välitetään ja valvontaa toteutetaan etukäteen ja niin kuin kollega Rothberg aivan oikeutetusti totesi, kyllä tietoa pitää olla muuallakin tarjolla kuin pelkästään internetissä. Vanhemmat sukupolvet tarvitsevat tietoa ihan paperi muodossa, joten meillä pitäisi olla monta viestintäkanavaa käytettävissä. Ja sitten vielä pari asiaa, jotka haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin tuoteseloste, pakkausseloste myöskin lääketurvatoimintakeskustelun yhteydessä tämä tuli huomioitua. Eli totesimme, että pakkausselosteen pitäisi olla selkeästi muotoiltu. Siellä pitäisi olla myöskin heti alkuun ne tärkeimmät tiedot luettavissa. Ja mikäli tämä tuoteseloste häviää jossain vaiheessa, niin sellaisen pitäisi pystyä saamaan myöskin jälkikäteen käyttöönsä. Eli jos mummo tai vaari myöhemmässä vaiheessa hukkaa pakkausselosteen, niin kyllä hänen pitäisi saada se jostain käyttöönsä, koska me tiedämme, että netistä niitä ei välttämättä löydy jälkeenpäin, joten me tarvitsemme mahdollisuuden päästä myöskin netin kautta tähän pakkoselosteeseen käsiksi. Ja sitten tärkeimpään vaatimukseeni, niin kuin sisämarkkinan valiokunnassakin yksimielisesti tai lähes yksimielisesti sovimme, niin jäsenvaltioista kansalliselta tasolta pitäisi löytyä tällainen niin sanottu ruotsalainen malli. Eli että konsoloitua tuota, niin tietoa on käytettävissä ja tätä portaalia käytetään neljän miljoonan henkilön toimesta ja muistakaa, että kyse on maasta, jossa on asukkaita kahdeksan miljoonaa, joten miksi emme käyttäisi tällaista tehokasta esimerkkiä hyväksi? Eli kyllä jäsenvaltiota pitäisi vaatia perustamaan tällaisia NS-terveysportaaleja. Ja kollega Rod Perentille toteaisin, eli sen verran, että me emme lähtisi vain ainoastaan tästä lääkkeestä liikkeelle, vaan itse sairaudesta. Jos puhutaan esimerkiksi korkeasta verenpaineesta, niin tämä tieto voisi pitää sisällään myöskin vinkkejä siitä, että liikuntaa lisää terveyttä ja voitte päästä eroon tämän tyyppisistä ongelmista. Eli voitaisiin tämänkin tyyppistä infoa välittää. Toivoisin, että muutkin olisivat tätä mieltä. Esittelijä totesi, että hän on avoin tämän tyyppisiä ajatuksia kohtaan ja jos katsotte tarkistuksia 100 ja 112 sekä tarkistus 74 johdatosan kappaleeseen liittyen, niin olisi hyvä, eli jos olisi näiden prosyyrien lisäksi myöskin tämän tyyppistä tietoa tarjolla. Kiitoksia. Näin. Kiitokset kollega Weisgieva. Gieva, seuraavana kollega Schnellhardt. Olkaa hyvä. Ja. Niin, ki- en ole sitä mieltä, että Estel voi täällä vain hävitä. Me olemme todellakin jo voittaneet keskustelussa, jota tähän mennessä on käyty. Muistan komission esitystä alussa ja silloin tietysti oli valtaisaa vastarintaa eri puolilta tästä taloa. Minusta oikeutetustikin. Ja tämän vastarinnan kautta olemme päässeet sinne, missä nyt olemme, jossa kaikki lähes kaikki, koko talo sanoo, että suunta on oikea. Me olemme siis saattaneet potilaat tiedottamisen keskipisteeseen ja että tietoa tulee olla, mutta ei mainontaa. Tämä on selvää. Totta kai nousee aina esille kysymys siitä, missä on raja. Ja tämä raja, että se on aina häilyvä, että me koskaan voi vetää sitä täysin tarkasti, siitäkin olemme yhtä mieltä. Se, joka sanoo, että tehdään, harjoitetaan pelkkää tiedottamista eikä mainontaa, tulee yllättymään siitä mitä kaikkea tulee tapahtumaan viiden vuoden aikana ennen kuin asiat tutkitaan. Ja näiden viiden vuoden, viiden vuoden kuluttua täytyy tehdä tämä selvitys, eh, uudelleenarviointi. Pitää aina pitää mielessä kuitenkin se, että eh, byrokratian vähentymisen pitäisi olla sellainen asia, joka eh, pohdituttaa meitä aina, jolle me aina omistaudumme, mutta tässä meidän viiden vuoden jälkeen on uudelleen tutkittava tätä asiaa ja katsottava, mitä on tapahtunut, mitä on tapahtunut tiedottomissa potilaille. Minusta se on erittäin tärkeää. Mutta eh, olen kuunnellut kollegoja, ja jo nyt jos sanotaan, että kun pakkausseloste on sitten poissa ja tiedot pitää hakea netistä ja, jos, ja mitä tapahtuu, jos tietokone kaatuu. Jos me nyt käymme lävitse kaikki mahdolliset onnettomuudet, eh, niin emmehän me sitä voi tehdä, taata sitä, että potilas aina saa tietoa. Kyllä potilaankin pitää huolehtia siitä, että ne tiedot, jotka ovat tarjolla, että hän voi ne saada kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja olosuhteissa, e, niistä me voi huolehtia. Ja siksi meidän täytyy huolehtia siitä, että, me, että pakkauksessa on ainakin e, valmiste yhteenveto tai ainakin laajennettu e, sisä, seloste, selloste siitä, miten lääkettä käytetään. Varmastikin monta tie, paljon tietoa, jo muista lääkehoidosta voidaan saada mutta se, että tämä nyt yhdistettäisiin yhteen tiettyyn lääkkeeseen, niin se on minusta liikaa. En voi kuvitella, että yritys, joka valmistaa lääkettä, kirjoittaa siihen, että voi ottaa jotakin monia muitakin tai tehdä jotain muutakin kuin käyttää tätä lääkettä. Minusta on aika optimista kuvitella, että näin tapahtuisi, koska mm, ei yritys varmastikaan tällaista mm, tule tekemään silloin, kun se on tuotteen kehittänyt. Olimme siis hyvin oikealla tiellä ja uskoakseni me tulimme tekemään hyvän ehdotuksen. Voimatta muista tarkistuksista olen optimistinen ja esittelee on tehnyt hyvää työtä. Kiitoksia. Eikä hän varmastikaan tule häviämään. Hän tulee voittamaan meidän kanssamme yhdessä. Ja, optimismus by... Hyvä. Kollega Schnellhardt on optimistinen, eli että kyllä me löydämme oikean ratkaisun. Kyllä minä uskon, että me olemme oikealla tiellä. Seuraavana Peter Liese. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijä Fjellneriä. Uskon, että meidän on luotava jotain sellaista, mihin komissio ei kyennyt, eli että tarjoamme potilaille parempaa tietoa. Mutta meidän täytyy vetää selkeä raja mainonnan ja tiedon välille. Ainakin paremmin kuin komission ehdotuksessa. Täydellistä ratkaisua ei tietenkään aina löydy. Eli Fjellnerin ehdotuksen ja Gilles Pagnon ehdotuksen välimaastosta tämä ratkaisu löytyy. Meidän ei tulisi hylätä tätä koko lähestymistapaa, koska se johtaisi vain ainoastaan ajan hukkaamiseen. Me voisimme käyttää aikaa tehokkaammin hyväksi paremman ratkaisun löystämiseksi. Ja kerrankin voisimme vahvistaa parlamentin asemaa. Me todellakin taistelimme Varossa kanssa pitkään tästä aloiteoikeudesta. Sieltä päin sanottiin, että emme vedä tätä pois, mutta emme kylläkään lähde tätä hirveästi muokkaamaan. Mutta mehän haluamme vain parantaa lähtökohtia, joten miksi olisimme valmiina hylkäämään tämän ehdotuksen, vaikkakin tämä komission ehdotus pitää sisällään hankaliakin asioita. Tärkeänä olisi ensinnäkin se ajatus, että hyvää tietoa netistä löytyy jo nyt. Ja aina kun Verhoigen Saksan komissaarina totesi, että olisi olemassa vain näitä kauheita jenkkinettisivustoja, joten meidän olisi luotava jotain uutta. No Saksasta löytyy IQVIC, instituutin sivut, niitä pidetään hyvin objektiivisina ja potilaita hyödyttävinä. Sillä pohjalta meidän tulisi lähteä liikkeelle. Tiedämme, että olisi järkevää ponnistella asian hyväksi, eli että komissio ja jäsenvaltiot varmistaisivat, että myöskin muita pienempiäkin kieliä käytetään, ei ainoastaan saksaa, englantia, eli kreikkaa, unkaria ja muita. Ja näillä kielillä tätä tietoa olisi tarjolla. Minun mielestäni tämä aspekti on unohtunut kokonaan komission ehdotuksesta. Toinen asia, kyllähän hyväksyttyä tietoa on jo tarjolla pakkausselosteessa ja on järjetöntä, tai jotkut ovat sanoneet, että on järjetöntä, että tätä tietoa ei olisi kaikilla mahdollisilla kielillä käytettävissä. Jos ostatte täältä tie- lääkkeitä, niin sieltä löytyy pakkausseloste ja siinä on Ranskaa ja Saksaakin, kun kolmikielisestä maasta on kyse. Mutta muilla kielillä sitä tietoa ei löydy, mutta miksi sitä ei olisi netin kautta saatavissa? Ja niin kuin jotkut totesivat, miksei pakkausselostetta voitaisi parantaa? Minun mielestäni erittäin tärkeää olisi pyrkiä kaiken voimin tekemään pakkausselosteista luettavamman. Jokainen tietenkin voi sanoa, että kaikki asiathan ovat tärkeitä ja se on siksi hankala harjoitus. No, olisihan se hienoa, jos jokainen potilas lukisi koko pakkausselosteen alusta loppuun ja ymmärtäisi kaiken, mutta minä lääkärinä voin sanoa, että pakkausselostetta ei lueta juuri laisinkaan ja ehkäpä sieltä luetaan vain jotain, mutta ei välttämättä että niitä tärkeimpiä asioita, eli mitkä ovat ne sivuvaikutukset lääkkeen käytöstä tai että miten niitä tulisi käyttää. Se johtuu ehkäpä epätietoisuudesta. Potilaat ovat sanoneet, että he eivät käyttäneet lääkettä, koska pakkausselosteissa oli luettavana kuinka, vaikka minkälaisista sivuvaikutuksista, haittavaikutuksista. Eli kyllä tässä pitäisi olla jonkinlainen tiivistelmä niistä tärkeimmistä asioista, siis pakkausselosteessa. Ja sitten täällä sanottiin, että tuottaja ei välttämättä olisi se, joka saisi tämän luvan. Kyllä, jos tämä lupa myönnetään, niin silloin kyse on lääkeainevalmistajasta. Ja jos se välittää tietoa potilaalle, niin kyllä meidän täytyy olla tarkkana. Sillä minkälaisia intressejä lääkeainevalmistajalla valmistajalla voisi olla välittää tätä tietoa tehokkaammin eteenpäin, mikä tai perustaen uusia portaaleja tai muuta vastaavaa, jos hänelle siitä ei ole mitään taloudellista hyötyä. Eli kyllä minun mielestäni me tarvitsemme tällaista ex ante hyväksyntää. Tämä on tietenkin juridisesti ongelmallinen asia, mutta yhdessä kollega Satsimar Kaakiksen, Weisgerberin ja muiden kanssa tarkistuksen, että me toimisimme ruotsalaisen mallin pohjalta – Eli että soveltamme tässä suhteessa poikkeusta. Mutta jos 27 jäsenvaltion unionissa käyttäisimme tällaista järjestelmää, jossa käytetään tietoa, joita ei ole etukäteen hyväksytty, niin se on kyllä aika hankala asia. Ja toivoisin, että oikeudellinen yksikkö selvittäisi asiaa. Minä nyt maalikkona vain totean, että jos pakkausseloste voidaan etukäteen tarkistaa, ja katsoa, mitä siinä sanotaan, niin miksi ei voisi olla mahdollista toimia myös niin, että aivan uudet tiedot välitetään potilaille, kunhan ne on tarkistettu. Jos lähdemme siitä liikkeelle, että pakkausseloste plus samaisen tahon antamat tiedot voidaan välittää mitä tahansa kanavia käyttäen, niin miksi se olisi mahdottomuus, mutta ehkäpä oikeuden yksikö voisi selvittää, kuinka pitkälle voisimme edetä tällä tiellä. Minun mielestäni tämän ennakkohyväksyntä on hyvä ajatus ja voisimme sitten välittää tätä ennakkoon tarkistettua tietoa välittää vaikka kuinka monia kanavia käyttäen ja sellaista tietoa, jota ei ole ennakkoon arvioitu tai tarkastettu, niin silloin meidän täytyy soveta poikkeuksia. Mutta mitä tulee tähän paperiversioon, eli että vain ja ainoastaan netin kautta tietoa välitetään, mutta ei saisi mitään printtiä käyttää, se ei olisi minun mielestäni hyvä asia. Meidän on kuitenkin oltava tarkkana, että tässä ei ajauduta siihen, että Googlein tai Spiegel Onlinein kautta tietoa saadaan välittää, mutta ei paperiversiota käyttäen. Kyllähän netistäkin löytyy tällaista push-tietoa, eli joutuu yksi kaksi sivustolle, jonne ei ollut menossakaan, joten kyllä tässä tarvitaan tiettyä rajanvetoa, koska muuten tämä ratkaisumalli kyllä ontuu. Ja sitten viimeinen huomioni. Tiedän, että tämä on arkaluonteinen kysymys, ja meidän ei tulisi synnyttää sellaista vaikutelmaa, että me haluaisi antaa potilaille heidän tarvitsemiaan lääkkeitä. Kyllähän potilaat tarvitsevat tietoa ja heidän pitäisi myöskin rohkeasti olla yhteydessä lääkäriin ja sanoa, että ehkäpä tietoa on muuallakin tarjolla. On olemassa potilaita, jotka ovat valistuneempia kuin itse lääkärit, mutta meidän täytyy varmistaa, että väärätieto voi johtaa kustannusten kasvamiseen ja se voi johtaa myöskin uusiin haittavaikutuksiin. Sillä jos emme suorita selkeää rajanvetoa, Jos me jollakin tavalla hyväksymme mainonnan tai mainonnan kaltaisen tiedottamisen, joka on siis yksipuolista, niin se tietenkin väijäämättä johtaa siihen, että ne lääkeaineet, joita niin sanotusti työnnetään aktiivisesti markkinoille, niin nehän tuovat rahaa kassaan. Mutta tämä taas johtaa myöskin haittavaikutuksiin, koska miksi muuten meillä olisi lääketurvatoimintaa käytettävissä. Me tiedämme, että uusia haikkavaikutuksia pääsee syntymään, ja jos me hyväksymme sellaisen ratkaisumallin, että tätä push-ratkaisua voitaisiin, voitaisiin hyväksyä, niin se johtaa myöskin kasvaviin kustannuksiin ja lisääntyviin haittavaikutuksiin, joten meidän täytyy olla erittäin tarkkana. Me tarvitsemme laadukkaita tietoja, mutta paremmin esitettynä kuin mitä Verhoigen on ehdottanut. Mutta me tarvitsemme enemmän aikaa. Kuten Fielner totesi, äänestystä ei tulisi toimittaa kesäkuussa, vaan meidän pitäisi varata itsellemme riittävästi aikaa, jotta löydämme toimivia ratkaisumalleja. Kiitoksia. Kiitokset kollega Liise. Kyllähän tähän tuhraantui enemmän aikaa kuin oletimme. Puolelta tulee puhemies, joten ehkäpä vielä kaksi parin minuutin kommenttia, niin silloin voimme pitää vielä kiinni tästä aikataulusta. No niin, parin minuutin puheenvuorot vielä. Seuraavana kollega Ader. Kiitos puheen ja haluaisin vain puhua erästä tarkistuksesta. Ja kollega Slyyteriä ja eräitä muita kollegoja haluaisin, haluaisin vakuuttaa heidät siitä, että tällä tarkistuksella on tällä tarvetta. Eräs kollega Syter puhui siitä, että lääkkeet, joita voidaan sanoa niin reseptiä, että niiden mainonta pitäisi kieltää. Haluaisin sanoa, että jos resepti lääkkeiden mainontakirjosta edelleenkin olen yhtä mieltä, niin että nyt jos nykyisessä, nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa reseptivapaiden lääkkeiden mainostamisen. Jos on mainonta, jos ylipäätään on mahdollisuus mainontaa, se lisää lääkkeiden kulutusta. Tämä on mainittu perusteissa. Ja, ja että kun mainokset ovat kovin lyhyitä, niin siitä ei synny riittävästi tietoa eh, potilaalle. Näitä säädöksiä on sovellettu 20 vuotta, mutta ei Unkarista eikä tietääkseni mistään muualtakaan Euroopan unionista ole sellaista kokemusta, että television mainoksen vaikutuksesta olisi kasvanut sellaisten lääkkeiden kulutus, jotka ovat saatavilla ilman reseptiä. Televisio, jos mainontaa, jos sitä ei tule, sitten kuitenkin olisi radiomainoksia tai lehdistömainoksia tai muita mainosmuotoja – niin niissä on aivan yhtä vähän tietoa kuin televisiomainoksissa. Ja kolmanneksi, televisiomainonnan on säänneltyä hyvin tarkkaan, ainakin Unkarissa ainakin sen, mitä tietoa täytyy antaa kuluttajalle. Jos me kiellämme sellaisten lääkkeiden mainontamista televisiossa, jotka ovat saatavissa reseptiä, silloin se johtaa siihen, että sairaat menevät lääkärin luokse, ja he kuluttavat lääkkeitä, joista maksetaan korvauksia. Sairausvakuutuksen kautta se johtaa jonoihin lääkärin vastaanotolla ja aiheuttaa lisäkulutuksia sairausvakuutusjärjestelmille. Paljon kiitoksia sitten Linda McEwen. Um, I think that if we take the approach... Jos lähdemme siitä, niin kuin monet ovat ehdottaneet tiedottamisen suhteen, että lähdemme liikkeelle potilas potilaasta ja kansanterveydestä ja unohdamme yritykset ja mitä he tarvitsemme tai mitä he tarvitsevat, niin kukaan ei ole kuitenkaan sanonut, että potilaat eivät tarvitsisi tietoa. Kyse on siitä, että miten tietoa välitetään potilaalle. juttelin erään potilaan kanssa ja kysyin, että mitä hän kaipaa. Hän haluaa puolueetonta tietoa, hän haluaa saada puolueettomalta taholta tietoa. Ei ainoastaan tietoa siitä, että mitä lääkkeitä on tarjolla, vaan että mitä muuta voisin tehdä, minkälaisia terapioita on tarjolla. Eli mitä tietoa tästä on olemassa ja mitä vaihtoehtoja minulla on. He eivät halua käydä lääkeainevalmistajan sivuilla katsomassa, mitä lääkkeitä siellä on tarjolla. Kun käsittelin lääketurvatoimintaa, niin voin sanoa, että näiden kahden paketin välillä on suuria yhtäläisyyksiä ja toivoisin, että komissio kertoisi kaikille, että mitä on jo saatu aikaiseksi Lontoon viraston taholta. Sillä paljon tietoa on jo nyt tarjolla. Ja sitten vielä ehdotte, kerrottaisin, että mitä lääketurvatoimintapakettiin kuuluu Mehän ehdotamme, että kaikki lääkeaineet, haittavaikutukset ja muut olisivat tässä mainittuna. Ja että sitten vielä kaikista maista löytyisi tämä oma nettisivusto. Eli sieltä löytyisi myöskin tietoa. Mutta pelkkä internetsivusto ei riitä. Lääketurvatoimintakeskustelun yhteydessä viittasimme Äh, infopuhelinnumeroihin ja muihin viestintäkanaviin. Eli tietoa on kyllä tarjolla ja ehkäpä komissio voisi antaa meille tiivistelmän näistä kanavista. Ja sitten vielä kom- Fielnerille lyhyesti. Kyllähän jotkut täällä ovat skeptisiä komission ehdotusta kohtaan, se ei ole yllätys, mutta jos te teette sellaisen tarkoituksen, tarkistuksen, joka todellakin pistää potilaan keskiöön, niin kyllä kaikki sitä ovat valmiita tukemaan, mutta kaikki muu on turhaa. Kyllä meidän täytyy lähteä nyt liikkeelle siitä, että ovatko todellakin jäsenvaltiot valmiita luomaan tällaisia portaaleja, joita kautta tätä tietoa kansalaisille ja potilaille voidaan välittää. Kiitoksia ja seuraavana vielä kollega Rodriguez. Niin, Pidän suuresti arvossa esittelijän tarkoitusta ja siitä, että pyritään saman aikaan, kuten on jo sanottu siitä, että olisi parempi vetää tämä esitys pois. Tämä esitys ei ole huono siksi, että siinä olisi vähän muutoksia, vaan ne muutokset, joilla pyritään muuttamaan tekstiä ja että kukaan ei pysty kuitenkaan sanomaan, että tämä on hyvin direktiivi, koska on mahdotonta sanoa sitä, sitä koska tämä teksti ei paranna, sitä täytyisi muuttaa perustaa. Ongelma tässä direktiivitekstissä on, että ainoa mitä sillä ratkaistaan on sen otsikkotieto potilaalle. Tässä olemme yhtä mieltä, mutta siinä ei määritellä, miten se tehdään. Minä haluaisin, että potilas saa tietoa, mutta me puhumme tuotteista, jotka enimmäkseen pitäisi olla sellaisia, että ne ovat reseptilääkkeitä, ne ovat sellaisia, että me puhumme siis tuotteista, jotka koskettavat terveyttä, ja täytyy katsoa, miten sanan tietoa, miten sitä voidaan tarjota. Tosiasia on se, että syntyy hyvin sekava tilanne, että sanotaan, että ei ole rajat mainonnan tai tiedonnan välillä. Tämä tek- sitten puhutaan, eh, lääkkeessä ongelmassa olisi se, että parlamentti ei olisi, voisi, voisi tehdä myöskin tarkistuksen, voisi ilmoittaa komissiolle, mutta tämä ei ole johdonmukaista, mitä tällä mehän pyritään. Ja että ongelma on se neuvostossa, että pyritään, eh, kun katsotaan, tämä tehtävä ei ole mukana, jota estetään, ja että että se on yritysten puolella eikä potilaiden puolella. Paljon kiitoksia. Kävimme varmaan todella hienon keskustelun ja esittelijälle vielä loppupuheenvuoron mahdollisuus. Hänen tehtävänään hän on löytää sitten kompromissitarkistuksia. Kollega Fielner siis, olkaapa hyvä. Tack så mycket, herr Kiitos puheenjohtaja. Minä alkupuheenvuorossani en tietoisesti puhunut periaatteista, jotka liittyvät tiedottamiseen, enkä halunnut toistaa sitä, että olen mainontamista vastaan. En halunnut sanoa, että lääkäreiden ja terveydenhuoltojärjestelmän tulisi olla päälähdet lääketiedolle, että yritystiedot, yritysnämä tiedot ovat lisätietoa. Ja sanoin siksi, että se on sanottu niin usein otteeseen, kaikki ovat samaa mieltä. Kaikki kukaan täällä ei halua mainoksia joten olisi aivan järjetöntä toistaa sitä kerta toisensa jälkeen. Mutta valitettavasti minusta tuntuu siltä, että sen osittain viimeisen puhujan, mutta myöskin sosiaalidemokraattien varjoitustajan vuoksi joudun palaamaan tähän keskusteluun, koska ei, ei saisi puhua, tässä keskustelua puhua siitä, että ollaan esityksen puolesta vastaan, vaan että, että on mutta on monia hyviä esityksiä, missä herra Periolta, josta on yhtä mieltä, että mä halua puhua pelkästään sitä, olemme koestystä vastaan, tai sen puolesta olisin puhua myöskin substanssista. Ja me päädymme helposti siihen tilanteeseen muuten, että tulee sama tilanne, että olemme kun, kun jos olemme joutuneet odottamaan vuodessa 2001 tätä esitystä, mutta minä haluan tehdä työtä minä haluan käsitellä näitä kompromisseja, haluan tehdä työtä kompromissien parissa ja toivon, että tekin olette valmiita siihen. Ainoa argumentti, joka minusta on tärkeä, on se, että en ole yhtä mieltä siitä. Ja ainoa asia, josta en ole yhtä mieltä kanssa tänään, on nämä terveydenhuoltokustannukset, että meidän pitäisi ajatella terveydenhuoltokustannuksia tai budjetteja ja tästä syystä olla varovaisia. Ei koskaan saa olla tällaista argumenttia, että argumenttina sille, että ihmiset eivät saa tietoa tai että vältetään tiedon antamista siksi, että halutaan pitää kustannukset alhaalla. Se on argumentti, jota ei voida hyväksyä ja sitä ei saa koskaan käyttää. On olemassa hyviä argumentteja sille, miksi halutaan rajoittaa mainontamista, mutta ei saa lopettaa tiedottamista siksi, että halutaan pitää kustannukset alhaalla. Herra Kramer otti esille joitakin asioita, joita haluan, haluan mainita vain joitakin yksittäisiä asioita, joitakin kysymyksiä haluan vastata. Herra Kramer puhui tästä verkkosivujen sertifioinnista, mikä myös on tärkeää aivan oikein. Se voi myöskin olla avain siinä äh, löytämiseen, että, että käytettäisiin verkkosivuja, jotka eivät ole suoranaisesti yritysten omistamia. Ja voidaan katsoa sitten, että joku muu kuin pelkästään se, joka on äh, markkinointi oikeuksien haltijoita, että voitaisiin löytää silloin uusia mahdollisuuksia sertifiointiin. Se voisi olla hyvä rahoitus. En halua puhua sen kovaa kremeristä we have... Oh. Anteeksi, Kristoff. Vieraamme on jo saapumaisillaan. Two things. Sitten haluan lopuksi haluaa kaksi asiaa ja lopetan niihin ja, ja teen sen alle minuutissa. Herr Schlüter. Niin, herra Schlüter, hän sanoi, että on tärkeää, että direktiivi että siinä, sillä näyttää siltä, että se on tottunut enemmän huomioon teollisuuden kuin potilaan intressit. Sitä me olemme muuttamassa nyt. On 300 eh, tarjotusta, jotka lähtevät sitten tästä, ja tämä on hyvin tärkeää pitää mielessä. Ja juuri tästä syystä pitää kuunnella toisiaan. Se, joka on kuunnellut keskustelua, on huomannut yhden asian. Me olemme kaikki yhtä mieltä. Kun kuuntelin Kaalia ja Anja eh, Weiskelberia, te, te puhuitte oikeastaan ihan samasta asiasta. Se on aika epätavallista on lähes varmaankin epämiellyttävää, että olette yhtä mieltä asioista, mutta minulle se merkitsee sitä, että tässä voidaan onnistua. Se, että nyt, nyt ei pidä olla keinotekoisia konflikteja. Ja jos näin ei tule olemaan, niin silloin me saamme aikaan hyviä kompromisseja, jotka johtavat siihen, että potilaat saavat parempaa tietoa. Me olemme yhtä mieltä kaikista olennaisista asioista. Siitä olen varma. Kiitos. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, sydämelliset kiitokset. Tämä on erittäin tärkeä teksti, koska se koskettaa miljoonia ihmisiä, jotka haluavat olla valistuneita. Ja toivottavasti te löydätte tästä kokonaisuudesta sitten laajan konsensuksen. Siitä olisi hyötyä. Ja nyt toivotankin tervetulleeksi, niin kuin äsken sanoin, ala Itävallan sosiaalidemokraattien nuorisoryhmän. Tervetuloa tänne meidän luoksemme. So, dear colleagues, uh, I have the pleasure... No niin, arvon kollegat. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi puhemiehemme. Tervetuloa ympäristöön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Tämä on suurin valiokunta parlamentissa ja me käsittelemme monia tärkeitä kysymyksiä paraikaa. Tai juuri äsken keskustelimme lääkeaine paketista, potilasturvallisuudesta, mielenkiintoisesta asiasta siis, mutta nyt meitä tietenkin kiinnostaa myös ympäristö ja ympäristön suojelu. Ja olen erittäin iloinen siitä, että te olette tulleet tänne vieraaksemme ja kerrotte meille Kiinan vierailustanne. Minä olen käynyt samassa kaupungissa, mutta emme törmänneet siellä. Kyse on suuresta kaupungista, joten meillä on omat kokemuksemme viime viikolta ja monilla on omia kontakteja tähän nousevaan talouteen, joka on tärkeä ympäristö- ja ilmaston kannalta. Minulla oli myöskin mahdollisuus pari viikkoa sitten osallistua tilaisuuteen Notre Europein Jacques Delorsin kanssa ja siellä keskusteltiin Euroopan yhteisöjen energiaa tai Euroopan energiayhteisöstä. Kyse on tuotantovarmuudesta, toimitusvarmuudesta, kestävästä kehityksestä, ympäristönsuojelusta, mutta nyt haluan antaa puheenvuoron teille, arvoisa puhemies, ja te voitte kertoa omista ajatuksistanne, joten olkapa hyvä. You, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Kiitokset kaikille teille, arvon kollegat, tästä kutsosta. Tämä on oikeastaan minun valiokuntani, koska edelliskaudella olin viiden vuoden ajan tässä valiokunnassa mukana. Te tiedätte oikein hyvin, mistä tulen nyt teille kertomaan. Ensinnäkin rajalliset energialähteet, joten tuotanto, toimitusvarmuus on erittäin tärkeä. Te tiedätte, mistä puhun, mutta minä haluan lähteä liikkeelle tutuista asioista. Toinen asia meidän tulisi löytää ilmasto- tai ratkaisuja ympäristöongelmiin. Ja kolmas asia. Meidän täytyisi toivoa, että suuret energiayhtiöt investoisivat pit- kauaskantoisiin ratkaisuihin, jotka varmistavat toimituksen ja huomioisivat myöskin ilmasto- ja ympäristöseikat yritysten pitäisi tehdä nyt tarpeellisia päätöksiä ja he tarvitsevat sitä varten strategioita, yhteisen eurooppalaisen strategian. Eli että miten voimme vahvistaa asemaamme globaaleilla markkinoilla? Se on tärkeä kysymys, kun siirrytään nyt tähän neljänteen painopistealueeseen, ja sekin on teidän tiedossanne. Eli mitkä ovat kansalaisten odotukset? Kustannusten pitäisi olla mahdollisimman alhaisella tasalla, koska siitä on hyötyä kansalaisille ja se myöskin parantaa Euroopan kilpailukykyä. Me emme tietenkään tiedä, mikä, miten alhaiselle tasolle hinnat voivat asettua, mutta mahdollisimman alhaiselle tasolle kuitenkin. Me tarvitsemme siis tällä saralla yhteistä lähestymistapaa, sillä Yhdessä me olemme vahvempia kuin yksin. Erityisesti sisämarkkinoilla on tässä suhteessa tärkeä rooli. Me olemme valmistelleet ihan hiljatainkin lukuisia lainsäädäntötekstejä, siis viimeisen neljän viiden vuoden aikana. Kolmas ja neljäs energia-alan paketti, kaikki ilmastoasiaan liittyvät paketit, uusiutuvat energiaa, lähteet CCS ja muut pakettiin liittyvät osa-alueet mainitaakseni ja tietenkin ETS-järjestelmä. Vuoden 2020 täytän toimintaohjelma tullaan esittämään teille piakkoin uusi energiatehokkuus 2020 energiainfrastruktuuri, ydinvoimakysymykset ne ovat jo paraikaa komission ja parlamentin käsittelyssä, jotkut ovat valmisteilla. Ja sitten kaasutoimitusten sääntely. Siitähän keskustellaan ITRE-valiokunnassa ja siihen on pyydetty Enviltäkin kannanottoa, mutta heinäkuun täysistunnossa siitä äänestetään sitten lopullisesti. Ja sitten tiivistetty yhteistyö yhteistyö Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa, monimuotoisuus, tehokkuus, energian monimuotoinen käyttö ja sitten linkitäät. Ehdotuksenahan on se, että me pohdimme sitä, miten voimme antaa poliittista tukea tälle aloitteelle. Vahvaa poliittista tahtoa tässä tarvitaan ehkäpä näiden neljän pilarin osalta. Se olisi tärkeää. Eli ensinnäkin täytäntöönpanon osalta Eli meidän tulisi panna täytäntöön täysimääräisesti jo hyväksytyt lainsäädäntöpaketit. Ei niitä ole pantu vielä täy- täydellisesti täytäntöön. Eli toinen ja kolmas energiapaketti, eivät ne ole, ei niitä ole vielä pantu täytäntöön. Sitten CCS ja uusiutuvien energialähteisiin tämäkin pätee. Eli olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano. Me, me emme vastusta, mistä on jo sovittu. Meidän tulee keskustella niistä ja parantaa, jotta niistä tulisi vielä vahvempia. Sitten toinen asia. Meidän tulisi vahvistaa yhteistyötä energiaverkostojen osalta. Eli me tarvitsemme todellista verkottumista, jos me haluamme saada aikaiseksi täydelliset sisämarkkinat. Eli energiaverkossa täytyy saada aikaiseksi. Tätä verkottuminen ei ole vielä riittävän pitkälle kehittynyttä. Ja tarvitsemme myöskin uutta teknologiaa rahoittavan rahaston. Meillä on teknologiasuunnitelmat, mutta ne liittyvät lähinnä ilmaston suojeluun. Mutta meillä, meillä ei ole riittävää rahoituksellista tukea tälle toiminnalle. Se liittyy myöskin CCS-toimintaan. Sitä tarvitaan myöskin sillä saralla ja myöskin ydinvoiman puolella Euroatomista johtuen me tarvitsemme tällaista rahoitustoimintaa. Ja lisäksi meidän täytyisi myöskin saada tiivimmät suhteet mm, Euroopan unionin ulkopuolisten kumppaneihin, kun puhumme kaasutoimituksista. Mutta myöskin jäsenvaltioiden välillä meidän tulisi pystyä sopivan siitä, että miten voimme välttyä kriiseiltä. Meidän tulisi päästä yhteisymmärrykseen energiatoimituksista juuri unionin sisällä, joten kyllä meidän kannattaa tehdä töitä yhdessä. Suurten yritysten rinnalla meidän täytyy tarjota myöskin PK-yrityksille mahdollisuuksia investoida ja toimimaan innovoivimmin. Ja sitten muutama sana siihen, mihin te herra puheenjohtaja alkuun viittasitte. Tietenkin Yhdysvaltojen kanssa on tehtävä yhteistyötä, mutta ehkäpä minun tulisi kertoa teille enemmän viime aikaisesta keskustelusta Kiinan edustajien kanssa keskustelin väärä presidentin ja pääministerin sekä ympäristö- että ilmasto- sekä energia-asioista vastaavien ministereiden kanssa. Yleisesti ottaen voin todeta näistä tapaamisista, että ilmastonmuutoksen suhteen me puhuimme paljon neuvotteluista ja yksityiskohdista. Mutta kiinalaiset eivät olleet kovinkaan halukkaita tulemaan vastaan. Neuvottelusta vastaava ministeri oli suht avoin, mutta kun keskustelin energiaministerin kanssa, niin hän oli aivan toista maata. Hän ei ollut kovinkaan kiinnostunut asiasta. Hän haluaa kehittää Kiinaa energiasaralla, ei niinkään ilmastokysymyksistä joten ehkäpä ongelmia on enemmänkin Kiinan hallituksen riveissä. He haluavat panostaa juuri uusiutuviin energialähteisiin, mutta ei ilmastoseikoista johtuen, vaan toimitusvarmuudesta johtuen. Kiina ei halua olla riippuvainen muista toimijoista. Se on selvä asia. Eli heille uusiutuvat energialähteet tarkoittavat varmuutta parempaa toimitusvarmuutta. Ja myöskin energiatehokkuus. Kyllä he haluavat tehdä yhteistyötä. Siitä he ovat kiinnostuneita. Meidän kannaltamme tämä on oiva mahdollisuus tarjota uutta teknologiaa. Mitä tulee hiileen. Noin 80 prosenttia hiilestä käytetään Kiinassa sähkön tuotantoon ja he eivät aio muuttaa tätä lähestymistapaa. Mutta kymmenen vuoden päästä Kiinan sähkötuotannosta 80 prosenttia tapahtuu hiilen avulla ehkäpä 20 prosenttia, sitten uusiutuvien energialähteiden avulla ehkäpä jonkin verran myöskin ydinvoimalla. Mutta kun katsotaan sähkön kysyntää, niin se tulee kasvamaan kaksinkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Joten tämä tarkoittaa sitä, että Kiinan tulisi käyttää myöskin tuplasti enemmän uusiutuvia energialähteitä. Siihen he panostavat, mutta he eivät aio muuttaa tätä tuotantosuhdetta. Energian ja sähkön kysyntä tulee kasvamaan Kiinassa huimaa vauhtia, ja me tiedämme, mihin tämän johtaa. Uusiutuvien energialähteiden käyttö tarkoittaa taas tässä yhteydessä, että tämä lähteiden suhde tulee pysymään samana, 20 prosenttia uusiutuvista energialähteistä ja noin 80 prosenttia sitten 80 prosenttia hiilestä. Kolme miljardia tonnia hiiltä siis ohitaan. He eivät ole kiinnostuneita CCS-järjestelmän käytöstä laisinkaan. Eli tämä on meidän kannaltamme keskeinen kysymys myöskin teidän valiokunnalle. Tehän vastaatte tämän tyyppistä kysymyksistä. Eli meidän täytyy pohtia, miten me reagoimme tähän tilanteeseen. Me emme voi estää kiinalaisia tuottamasta energiaa enimmäkseen hiiltä käyttäen, joten meidän tulisi pyrkiä rohkaisemaan heitä käyttämään CCS enemmässä väärin. CSS liittyen me olemme käyneet täällä keskusteluja asiasta ja ehkäpä 50 tai 15 vuoden päästä, kunhan järjestelmä toimii, niin me voisimme ehdottaa kiinalaisille tätä teknologiaa käytettäväksi. Me tiedämme ehkä, että kiinalaiset haluavat luopua hiilen käytöstä miten voitaisiin lähteä käyttämään muita energialähteitä enenevässä määrin. Tietenkin meidän täytyy huomioida myöskin kiinalaisten ydinvoimahankkeet. He haluavat rakentaa uusia voimaloita, mutta hiilivoimaloita ollaan kyllä hanakasti avaamassa, joten meidän kyllä täytyy tietää, miten Kiinassa asioiden tiimoilta edetään. Kiinalaiset ovat siis halukkaita tekemään yhteistyötä. Keskustelimme myöskin tekijänoikeuskysymyksistä. He antoivat positiivisia viestejä, mutta käytäntö siitä selviää enemmän sitten myöhemmässä vaiheessa. Paljon enemmänkin voisin kertoa näistä tapaamista, mutta ei tämä riitä tältä osin. Kiitoksia arvoisa puhemies, kiitokset näistä tiedoista, jotka annoitte Kiinan vieroillemme liittyen ja siitä, mitä energia-alalla olemme jo tehneet. Euratom vastasi ydinvoimasta, Ehty vastasi hiilialan yhteistyöstä, mutta nyt tilanne on muuttunut vihdoinkin 15 vuoden jälkeen. Tuli Lissabon voimaan ja nyt meillä on toimintamahdollisuuksia enemmän käytettävissä ja myöskin oma man kansalainen vastaa tämän asian hoitamisesta komission puolella ja hänkin on ottanut esille vastaavallaisia kysymyksiä kuin tekin. Te viittasitte Kiinaan, mutta voitaisiin ottaa tietenkin Intia, Etelä-Afrikka, Nigeria ja muut maat esille. Ja on selvää, että hiilen suhteen me tarvitsemme ratkaisuja, sillä jossain vaiheessa sillä tulee olemaan ratkaiseva merkitys, ja me olemme keskustelleet CCSstä, ja vihdoinkin hyväksyimme tämän paketin, koska me havaitsimme, että me tarvitsemme CCS mutta se, että voidaanko tämä saada myöskin Kiinan teknologiaksi. Puhtaat teknologiat, teknologiasiirto, ne ovat muita kysymyksiä. Mutta jos hiili voimaloita perustetaan tiheään tahtiin ja ei siirrytä puhtaampiin teknologioihin, niin se tarkoittaa päästöjen kasvamista. Aika on kortilla, joten siirrytäpä suoraan keskusteluun seuraavana kollega Seber EPPn puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, puheenjohtajat ja kiitos myös herra puhemies. Ja on sellainen vaikutelma, että on tärkeää, että puhemiehellä on myöskin meidän valiokunnan on hyvin tärkeä tehtävänä vastaukset niihin kysymyksiin, joita esitettiin, ovat, nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä unionin tulevaisuudelle. Mutta kun me puhumme näistä asioista, meidän täytyy lainsäätäjinä ensin tutkia sitä, tarvitsemmeko me nyt todella uusia säädöksiä. Tämä on keskeinen kysymys. Ja jos nyt katson niitä kohtia, jotka otitte esille, minä tulen siihen lopputulokseen, että tällä hetkellä – yhteisön lainsäädännössä ollaan sellaisessa tilanteessa ja jäsenvaltion lainsäädännössä, että on päästy hyvin pitkälle jo, se on pitkälle kehittynyt, tai jos vertaamme sitä muihin maailman alueisiin. Ja se, että nyt pyydetään uusia säädöksiä, se ei tule oikeana ajankohtana. Nyt on tilanne juuri Lissabonin jälkeen, jossa on tiettyä sopimusväsymystä, niin sanoakseni, ja jäsenvaltioiden valmius ja muiden toimintojen valmius on aika vähäistä tarttua uuteen sopimusten uudistamiseen. Tässä on poliittinen ongelma. Toisaalta, kuten puhemies itse sanoi, olemme tilanteessa, jossa meillä on monia säädöksiä, mutta niitä ei ole vielä pantu toimeen. Ja nämä säädökset tarjoavat kuitenkin paljon tilaa ongelmien ratkaisemiselle, jotka ovat edessämme on kiistatonta, että Euroopassa pitkällä tähtäyksellä voidaan olla menestyksekäitä vain, jos energiakysymys saadaan ratkaistua eh, kestävällä tavalla hiilidioksidin vapaasti, ja tässä olen yhtä mieltä puhemiehen kanssa. Ja jos nyt ajattelee mitä tahansa tästä ihmisten aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta, tosiasia on, että suurempi tehokkuus energiatuotannossa on taloudellisesti ja ympäristöpoliittisesti järkevää. Keskeinen kysymys on CCS-teknologia, koska kuten on sanottu, niin voidaan sanoa, että jos uskotaan, että hiilidioksilla ei vaikutus, niin se on aina teknologia, jota ei tarvita, mutta kun tiedämme, teknologia on olemassa markkinoilla, mutta se ei ole niin tehokasta kuin normaali hiili voimaloiden teknologia, joten me pitäisi pohtia sitä, miten me tartumme nyt tähän energiaperuskirjan kysymykseen. Ja tällä hetkellä olisi järkevämpää ennen kaikkea mitä verkkoihin tulee, koska jos me tarvitsemme uusiutuvia energialehtiä, tarvitsemme myöskin verkkojen laajentamista, mutta siinäkin riittää se välineistö, jota nyt on käytettävissä – ja riittäisi se, että nyt katsoisimme, että panisimme toimeen sen, mitä on olemassa, ja sitten vasta sen jälkeen alkaisimme pohtimaan sitä, mitä uutta tarvitaan, koska muuten emme ole uskottavia kansalaisten silmissä, ja tässä keskeisessä kysymyksessä en sitä haluaisi. I propose to limit. Paljon kiitoksia. Päätin, että puheenvuorot rajataan kahden minuutin mittaisiksi, jotta kaikille tarjoutuu puheenvuoromahdollisuus. Kollega Panjo. Puheenjohtaja, Hyvä puhemies, on ilo nähdä teillä, teidät täällä tänään, kuten puheenjohtaja Jolanen sanoi Jacques Delorin kanssa 5. päivä toukokuuta juhlimme teidän kanssa, kun täällä järjestitte konferenssin tiloissamme koskien tätä yhteistä tahtoa perustaa tällainen eurooppalainen energiayhteisö. Nyt kun tästä hankkeesta juuri uudelleen kuulimme, kun sitä kerroitte, niin voidaankin pohtia sitä, onko tällainen politiikka toteutettavissa. Minä henkilökohtaisesti kyllä täysin tuen sitä. Ensinnäkin toteutettavuudesta. Ensimmäinen kysymys, joka meidän on esitettävä, koskee sitä, kuinka aiomme ottaa käyttöön taloudellisia välineitä tämän yhteisen tutkimus- ja kehitys- ja projektin rahoittamiseksi niin, että meillä olisi riittävä, merkittävä budjetti, joka on yksinomaan omistettu energiakysymyksiä varten. Edelleen, kuinka voimme vakuuttaa todellisen yhteenliitettävyys energiaverkoston perustamiseksi sen sijaan, että meillä on useita kansallisia rinnakkaisia verkostoja. Edelleen, kuinka voimme mennä vielä pidemmälle tehdä kaasun ja öljyn suhteen ryhmitettyjä ostoja niin, että hinnat olisivat kiinnostavampia. Tämähän on yksi tällaisen yhteisen politiikan tavoitteista, kun puhumme Euroopan energiayhteisöstä. Kollega täällä juuri sanoikin, olen sitä mieltä, että uudessa Lissabonin sopimuksessa artikla 194 on riittämätön, jos halutaan mennä tämän energiapolitiikan ajalla aivan loppuun asti. Ehkä uutta sopimusta pitäisi tässä vielä työstää. Anna Rosbach. Tusen tak, fordi de er her i dag, og tak for sidst. Suuret kiitokset siitä, että olette tulleet tänne tänään. Viimeksi tapasimmekin Shanghaissa. Haluaisin saada käsityksen North Stream-hankkeesta. Gazprom on päättänyt, että kaasuputki kulkisi Itämeren pohjaa pitkin, eikä Baltian maiden ja Puolan kautta. Niin Kiinasta hiili, totta. Näinhän se on, mutta Kiina on haavoittuva, koska hiili saastuttaa ilmaa ja on löydettävä toinen ratkaisu. Yksi mahdollisuus on Iranin öljy. Se tarkoittaa, että Kiinan eettinen asennoituminen Iranin on erilainen. Mitä te ajattelette näistä kahdesta asiasta? Kiitoksia. Newton Dunn. Uh, I, should close the speakers list. We have more than we have time. Nyt sulkea nyt puhujalista, koska puhuja on enemmän kuin aikaa. Niin, puhemies. Hyvin mielenkiintoista oli se, mitä juuri sanoitte. Kuukausi sitten oli Intian val, Intiassa valtuuskuntamatkalla ja siellä kävimme Delhissä Intian parlamentin äh, alahu, alhaisen, alemmassa kamarissa, mikä on hyvin elävä kamari. Meillä oli yli tunnin kokous, josta keskustelimme intialaisten parlamentin jäsenten kanssa ilmastonmuutoskysymyksistä. Ja minusta he olivat paremmin perillä asioista kuin me, koska he olivat todellaisia asiantuntijoita. Meillä oli hyvin innostunut keskustelu ja kokouksen päätteeksi intialainen parlamentias, joka oli puheenjohtajana, sanoi, että tarvittaisiin yhteinen komitea ja keskustella asioista Euroopan ja Intian kesken. Ja meistä ajatus oli ensiluokkainen. Miten sitten se voidaan toteuttaa luku sinänsä? Mutta haluaisin tietää, mitä ajattelette asiasta. Ja olisiko Pekingissä mahdollista saada aikaan Euroopan parlamentin ja ja mikä se nimi sitten onkaan Pekingissä, tämä, saada tällainen elinaikaan, jotta käytäisiin keskustelua asiasta, joka koskettaa koko maailmaa. Paljon kiitoksia. Niin, minähän valiokunnan puolesta olin teihin kirjeitse yhteydessä ja kaikilla maailmassa tämä ympäristönsuojelu on tapetilla ja meidän tulisi todellakin tehdä suurien kumppaneiden kanssa yhteistyötä. Ja tämä oli hyvä kommentti. Seuraavana puheenvuorossa on Linna Mäkevän. Paljon kiitoksia. On hienoa, että te jaksatte kampanjoida tällaisten asioiden puolesta. Tehän tiedätte, että vaarana on, että jäsenvaltiot nyt perääntyvät eivät pidä kiinni sitoumuksistaan. Toivottavasti voitte pitää painetta yllä jäsenvaltioiden suuntaan. Meillä on lainsäädäntöä tarjolla jo ihan riittämiin, ei uutta välttämättä tarvita, mutta herää kysymys, että missä määrin jäsenvaltiot pyrkivät vastaamaan näihin uusiutuviin energialähteisiin liittyviin lupauksiinsa, niin viittasitte halpaan energiaan. Me tarvitsemme kestävää energiaa 90-luvulla oli tarjolla halpaa energiaa, mutta ei haluttu energiatehokkuustoimenpiteisiin investoida, mutta sitä nyt todellakin tarvittaisiin. Katsokaa Yhdysvaltoihin. He nyt maksavat laskun siitä, että sääntelyä ei ollut öljymarkkinoilla, ja se maksaa miljardeja. Meidän täytyy todellakin nyt katsoa näitä todellisia kustannuksia. Minä uskon, että olet aivan oikeassa CCS liittyen. Meillä on nyt hyvä mahdollisuus investoida ja saada invest- neuvosto ymmärtämään asian. Pilottihankkeita on jo tarjolla, mutta meidän täytyy nyt käyttää tarjolla olevia varoja. Ja minä toivon, että te puhemiehen ominaisuudessa vetoatte näissä toimielimissä myöskin hiilijalan jälkeen. Minulle on kerrottu, että tämä jatkuva kylmyys näissä saleissa johtuu siitä, että ohjauskeskukseen ei voida tehdä tämän tyyppisiä muutoksia, jotta kyllä meidän pitäisi löytää ratkaisuja tämmöisiin pieneen pieniin kysymyksiin, mutta jotka ovat loppujen lopuksi melko suuria ratkaisuja, joten kyllä minä uskon, että mekin omalta osaltamme voisimme kantaa kortemme kekoon. Kiitoksia. Niin mehän kes, päätimme kutsua myöskin pääsihteeri Velen keskustelemaan meidän kansamme Emasista, ja hän tulee jossain vaiheessa tänne vieraksemme. No niin, seuraavana puheenvuoron saa kollega Arsenis. Kiitos toimistanne, koska toiskin toiminta EU- ja niin maailman tasolla ilmastokysymys voi olla hyvin tärkeää. Ja haluaisin tarttua siihen, mitä Rinne McCaven sanoi. Meillä on tavoite, joka on 20 prosenttia prosenttia EUn tasolla. Ja me tiedämme, että paljon enemmän täytyy tehdä. Kööpenhaminassa sovittu ei riitä, jotta voidaan estää pahin ilmastonmuutos. Kuten komission jäsen on todennut asiasta, meidän on liikuttava kohti 30 prosentin leikkauksia EUn tasolla. Ja mitä parlamentti EMAS, meillä on jo tavoitteena täällä 30 prosentin vähennys, mutta voisimme kenties vakavasti pohtia tavoitteen korottamista. Tämä pieni rakennus verrattuna koko Euroopan voisimme kenties tehdä enemmän ja olla esimerkkinä jäsenvaltioille ja voisimme tehdä teemme paremmin. Ja 50 prosentin leikkaus hiilijalanjäljessä voidaan saavuttaa. Se voi olla viesti jäsenvaltioille, että ne tekisivät enemmän ja tämä energian hukkaaminen. Ensimmäiset kolme kuukautta asuin eh, tässä lähellä hotellissa, parlamentin lähellä. Ja nämä kaksi huonetta, hotellihuonetta ovat valaistuna koko ajan yötä päivää, joten on paljon, te- mitä voidaan tehdä, jolla voidaan lopettaa tällainen hukkakäyttö näissä rakennuksissa. Kun kansalaiset ymmärtävät tästä tai kuulevat tällaisista asioista, he turhautuvat se ehkä henties itsekään eivät jaksa enää taistella ilmastonmuutosta vastaan. Pirello. Kiitoksia seuraavana Mario Pirello. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Sekä eilen että tänään arvostin suuresti sitä, että puhemies Buzek on ollut paikalla. Erityisesti siksi, että hän on kiinnittänyt huomionsa elintärkeään kysymykseen joka päiväistä elämämme ajatellen. Minun mielestäni tämä on todella merkittävä ehdotus. Tänä aamuna en teitä kuullut, mutta varmaan näin sanoitte. Puhemies Busek on ollut viiden vuoden ajan tämän valiokunnan jäsen. Se on muistettava. Olen yhtä mieltä hänen kanssaan silloin, kun hän sanoi, että Eurooppa voi päästä ulos talouskriisistä vaihtoehtoisten ja kestävien energialähteiden kehittämisen kautta, kun ne ovat vielä hyvä hintaisia. Me käytämme, kulutamme energiaa, tarvitsemme todella uuden elimen, joka Euroopan tasolla rauhoittaisi energiahintojen kehitystä ja mm, näin voitaisiin vältettää tuhlausta ja pyrkiä energian säästöön. Energiasäästöä varten on useita hankkeita. Tänä aamuna kuulimme yhdestä hankkeesta koskien pohjois-italialaista koulua siellä. Oppilaat ovat tuottaneet mallin, jota voidaan käyttää muillakin alueilla. Me uskomme todella tähän Euroopan energiayhteisöön. Haluaisin tehdä teille esittää joitakin kysymyksiä. Millaisia vaikeuksia on saada mukaan nämä kaikki 27 jäsenvaltiota? Kuinka kauan tämä toteuttaminen kestäisi? kuinka paljon voitaisiin säästää resursseja. Paljon. Kiitoksia. Rollo del cambiamento climatico. Kiitoksia ja Peter Liisi seuraavana. Grazie. Pidän. Kiitoksia Peter. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos puhemies Busek. Kiitos siitä, että olet palannut tähän vanhaan valiokuntaasi. Minulla on kaksi kysymystä ja kommentti Kiinasta. Ensinnäkin meidän täytyy kaikkien huolehtia siitä, että muita nousevia talouksia yhdessä, emme kestä yhteisessä nipussa Kiinan kanssa. Meidän täytyy katsoa, että ne maat, jotka ottavat myönteisesti osaa kansainväliseen neuvotteluprosessiin, että ne saavat tukeamme ja että me yhdessä näiden kanssa harjoitamme painostusta Kiinaa ja Yhdysvaltoja kohtaan. Koska kyöpenemässä jälleen teollisuusmaihin, G7, G20 ja Kiinaan. Ja Kiina onnistui saada mukaansa eh, Brasilia ja Meksiko esimerkiksi, tämä oli ratkaiseva ei vain ilmastosolle, vaan tulevalle maailmanjärjestykselle. Ja intressi eh, etukonfliktien yhteydessä eh, ei ole, olisi tärkeää, että nämä kaikki maat eivät olisi yhdessä meitä vastaan. Muutamia päiviä sitten tapasin latinalaisamerikkalaisia parlamentaarikkoja euroalat kokouksessa. Siellä kuultiin hiukan toisenlaista sävyä kuin se, mitä nyt kuulit Kiinasta. Siellä ollaan todella kiinnostuneita neuvottelumenestyksestä Cancunissa tai viimeistään Etelä-Afrikassa. Tätä tulisi tukea yhdessä Brasilian, Meksikon, Etelä-Afrikan kanssa pitäisi yhdessä pyrkiä vaikuttamaan Kiinaan. Ja olen saanut tässä ehdotuksen, jonka olen välittänyt eteenpäin puheenjohtaja juolainenille. Miksi me lähettäisi valtuuskuntaa sellaisista maista kuin Meksiko, Meksikon edustaja ehdotti tätä, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan niin, että niiden maiden parlamentit, jotka ovat sitoutuneet ja jotka ovat myöskin valmiita tämän sitoumuksen turvaamaan kansainvälisiin sopimukseen, että nämä maat yhdessä kävisivät tapaamassa edustajia Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Ja viimeinen asia liittyy ilmastonsuojeluun, vaan Andres Pereijon eh, mietintöön, joka hyväksyttiin viime täysistunnossa. Nimittäin siellä puhuttiin eh, surmaamisesta elinten eh, käyttöönottamista varten ja, ja oletko saanut tästä lisätietoa? Oletko tästä puhuttu kinaisten kanssa? Vittorio, Vittorio. Seuraavana Vittorio Prodi. Grazie Presidente, e grazie. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia puhemies Busekille läsnäolosta. Tämä on mielestäni hyvin, tär- hyvin tärkeä hetki. Olin toukokuun alussa Kiinassa ja muutaman tunnin ajan tapasimme Kiinan pääministeriä. Hän sanoi, että hiilivoimaloita ollaan sulkemassa, vanhoja voimaloita suljetaan, koska uuden superkriittisen höyryyn tekniikan avulla voidaan, voidaan paikata näiden voimaloiden puutteita. Eurooppa ei ollut näissä puheessa mukana. Nyt haluaisin todeta, että meidän on todella päästävä tähän mukaan. Meidän olisi tehtävä uusia ehdotuksia koskien kasvihuonepäästöjen valvontaneuvotteluja. Me emme oikeastaan ole olleet ollenkaan mukana Kööpenhaminassa. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Edelleen, jos haluamme toimia tosissamme. Voimme tehdä oikein shokkiohjelman sotatilaa vastaavan ener- koskien eh, sitä, että siirrytään fossiilienergiasta uudistuviin energianlähteisiin. McKinseyn mietintö oli erittäin hyvä ja selkeä. Tämä onnistuu kyllä, eikä aikaakaan tarvita paljon. Tämän lisäksi sillä voisi olla suhdanteita tasoittava vaikutus niin, että voitaisiin saada käyttöön tarpeellisia resursseja näinä kriisin aikoina. Meidän on siis todella ryhdyttävä tähän tosissamme ja aivan no, pienessä ajassa. Tämä on todella kriittinen asia. Jos onnistumme tosissamme tässä yhteisessä ponnistelussa, niin se olisi tärkeää. Mikael. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Tremopoulos. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän siitä, että olette tulleet tänne keskuuteemme, hyvä puhemies. Käymme tätä talouden, energian ja ympäristön kannalta kriittisessä vaiheessa. Tarvitsemme siis rohkeaa politiikkaa. Me kutsumme sitä vihreäksi politiikaksi. Kiinaa koskeva keskustelu on täysin ulkokultaista. Onhan täällä eurooppalaisiakin intressejä mukana, kun pottia jaetaan. Me puhumme täällä ilmastonmuutoksen torjunnasta ja siitä, että 40 prosentilla vähennettäisiin vuoteen 2020 mennessä hiilidioksidipäästöjä ja 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Mutta meidän on kuitenkin toimittava reilusti keittiöven kautta. Mitä tapahtuu Turkin ydin energiaongelmien kanssa. Meidän on todella säästettävä energiaa. Usein Euroopan unionin sanat ovat tyhjiä. Me tarvitsemme investointeja. Meidän vihreät tavoitteemme uudistuvien energialähteiden kohdalla koskevat sitä, että päästöt päästään 100 prosenttiin uudistuvia energiaa vuoteen 2050 mennessä. Myös elektrokineettinen energia on erittäin tärkeä. Meidän on hallinnoitava paremmin maatalouden jätteet ja biomassa. Sitten puhumme uudesta tekniikasta, puhumme älykkäistä verkoista sähköenergia-alalla. Mutta tarvitsemme erityisesti sitä, että muuttaisimme kehitysmalliamme. Euroopassa dominoivat voimat ovat jyränneet yhden mallin. Se on muutettava. Meidän on muutettava tuotanto- ja kulutusmalleja, koska kansalaiset ovat tässä tärkeimpänä kohteena. Meidän on muutettava politiikkaa, muutettava mentaliteettia ja erityisesti meidän Euroopan unionia, unionina on muutettava niin, että meistä tulee johtajia niin kuin olimme aikaisemmin, mutta näyttää siltä, että emme enää sitä ole. Kiitos. Seuraavana kollega Derossi. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin lisätä vielä jotakin kollegan puheenvuoron, kun hän puhui energian käytöstä viilennyksessä. Jos haluamme säästää energiaa, niin voisimme vaikka sulkea tuon Strasbourgin talon tuolta, niin saisimme säästettyä aika lailla energiaa. No niin, sitten haluaisin kiittää puhemies Busekkia hänen kertomuksesta, erityisesti mitä tulee tähän Euroopan energiayhteisön perustamiseen. Me olemme tietenkin aivan yhtä mieltä siitä, mitä olette sanoneet. Että on aivan keskeistä, että Euroopalla olisi painoarvoa näin arka luontaisella alueella. Kiitän myös siitä, mitä sanoitte Kiinasta. Kiinalla ei tietenkään ole lähi vuosina aikomusta vähintää hiilen käyttöä. Sillä ei ole mitään aikomusta vähentää näitä päästöjä, vaan päinvastoin niin energian kysyntä vain kasvaa ja päästötkin tulevat tietenkin vain kasvamaan. Ei varmaankaan ole mahdollista lahja, lahjoittaa eurooppalaisilta verta ja hikeä maksanutta energiaa tekniikka Kiinalle, mutta tarvittaisiin hiiliveron tar- tavaroille, jotka tulevat maista, joissa ei noudateta mm, normaaleja ympäristöä säästäviä nor- sääntöjä, eikä tämä koske pelkästään Kiinaa olisi säädettävä hiiliverosta suurille, suurille maille. Haluaisin kysyä, oletteko sitä mieltä, että ilmaston muutostaistelun pitäisi olla, olla aina EUn harteilla. Eikö meidän ponnistelujemme pidä, pitäisi olla sidottuja myös suurten kolmansien maiden suurten saastuttajien kanssa täällä. Ja Kööpenhaminassa oli tarkoitus, että Euroopassa on tehtävä investointia myös kolmansien maiden hyväksi ilman, että oikeastaan ähm, siitä saataisiin mitään takaisin. Kiitoksia seuraavana kollega Kalmbach. Herzlichen Dank. Sie haben in Ihren Ausführungen heute... Kiitos, herra puhemies. Puheenvuorossanne puhuitte Kiinasta atomivoimasta ja uudimmasta teknologiasta. Minä haluaisin puhua atomivoimalasta, joka on 160 kilometrin päässä Viinistä, joka tullaan nakentamaan sinne, eikä sunkaan nykyaikaisimmalla tekniikalla, vaan tekniikalla, joka on peräisin 70-luvulta. Tästä on tätä toimintaa vastaan, rakennusta vastaan on toimittu muassa Itävallassa, jos, ja, ja nyt näyttää siltä, että tämä staatlichen Interessen und... unter Tämä menettely tässä rakentamiseen liittyen, äh, sitä on vatsalakien viranomaiset muuttaneet niin, että tämä on luokattu Itävallan kansalaisen oikeuksia. Itävallan äh, hallitus on jo kääntynyt komission puoleen ja vastuu vastaavassa vastaavalle komissiolle Oettingerille. Ja, ja, jossa on pyritty saamaan tukea sille, että voitaisiin estää tämän ydinvoimalan laajentaminen, niin samaan aikaan päästäisiin myöskin edistettyä siinä, että irrottautuisiin atomivoimasta. Kiitoksia viimeisenä kollega Avo Kunnaitia. Mininkä? Gerbiamas presidenta, labai malonu, kad jūs Ja Niin, herra puhemies, kiitos siitä, että olet tullut tänne ja kiitos esityksestä, joka liittyy tähän tärkeään aloitteeseen – energian verkoista ja yhteyksistä ennen kaikkea Itämeren alueella. On joitakin poliittisia vaikeuksia ja on tarkoitus ottaa lisärahoitusta näihin tarkoituksiin käyttöön. Ei pitäisi pelkästään CCS tai tuulivoimaa tukea, vaan myöskin muita vaihtoehtoisia energialähteitä. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne siitä, miten voidaan saada riippumattomia ympäristövaikutusselvityksiä. Nimittäin energiahankkeita toteutetaan Itämeren alueella ja raja-alueilla, Euroopan unionin raja-alueilla. Siis näitä koskee näitä selvityksiä. Haluaisin kuulla, mitä tulee tällaista riippumattomista. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies. 13 puheenvuoroa. Huomaatte, että intoa riittää, mutta en tiedä, miten te voitte vastata näihin kaikkiin. Olkaapa hyvä. Possibility. Niin tässä nyt on pari vaihtoehtoa vastata näihin kysymyksiin, joko yleisellä tasolla tai sitten yksityiskohtaisemmin. Yritän vastata kaikkiin 20-30 sekuntia per kysymys. Aikaahan ei ole paljon käytettävissä. Kollega Ziva, ensimmäinen kysymys, joka kuultiin. Jos tarvitsemme uusia sääntöjä, niin katsokaamme Lissabonin sopimusta. Siellä viitataan energialan solidaarisuuteen. Monessa muussakin kohdassa viitataan energian ja ympäri ilmaston tärkeään asemaan, mutta kaikkea ei voida tietenkään sopimuksessa sanoa. Kyse on toimielinten välisistä suhteista, parlamentti, komissio, kansalliset parlamentit, neuvosto. Me yritämme löytää yhdessä sopivan ratkaisun ja se pätee myöskin tähän. Tässä yhteydessä on tärkeää löytää ratkaisu. Meidän täytyy toimia Lissabonin hengessä, vaikkakin siellä on asiat mainittuna yleisellä tasolla. Mutta meillä pitää olla selkeitä viestejä energia- ja ilmastoon suojelu sektorilla. Eli ne unionin keskeisimmät viestit, ja ne liittyvät teidän kysymykseenne. Se, mitä sanoitte, on täysin paikkaansa pitävää. Me tarvitsemme varoja, mutta mehän päätämme uudesta budjetista. Meidän täytyy priorisoida varojen käyttöä, mihin me haluamme investoida. Nyt on todellakin paras aika käydä tätä keskustelua. Ei voida sanoa, että kunhan budjetti on lyöty lukkoon, niin sitten sanotaan, että sitten tarvitaan verkostoja, energiaa, ilmastoa varten varoja. Ei, kyllä nyt meidän pitäisi päättää. Tai sitten ei. Kaikkihan riippuu loppujen lopuksi jäsenvaltioiden tahdosta. Kun katsotaan 80-90-luvun kehityskulkua yhtenäismarkkinoiden saralla, se oli melkoinen menestystarina – Kyse oli jäsenvaltioiden tahdosta. Tietenkin komissio ja parlamentti valmistelivat lainsäädäntötekstejä, mutta jäsenvaltiot halusivat saada aikaiseksi sisämarkkinat. Eli meidän täytyy keskustella asioista jäsenvaltioiden kanssa. Tähän palaan sitten vielä puheenvuoroni lopuksi. Tämä on tärkeä kysymys. Me tarvitsemme tietenkin myöskin parlamentin jäseniltä täältä. Ilman teidän tukea tästä ei tule mitään. Meidän täytyy pohtia sitä, että miten voimme rahas, rahoittaa kaikki nämä esimerkiksi tutkimusohjelmat, mutta halpaa energiaa ei ole tarjolla ilman innovointia Sama pätee muihinkin aloihin. Me tarvitsemme siis paljon varoja toimijaksemme. Me tiedämme, mistä on kyse, kun puhumme eurooppalaisesta lisäarvosta. Nyt on käsillä seitsemäs ja piakoin kahdeksas tutkimuksen puiteohjelma. Ja nyt herää kysymys siitä, että haluammeko nyt panostaa energiaa puolen vaiko ei. Kyse on siis eräänlaisesta lähtölaukauksesta. Pari päivää sitten kävin Itrevaliokunnan luoda vierailulla. Ja nyt täällä. Kyse on keskustelujen aloituksesta. Ja minä toivon, että te kerrotte, mitä te olette mieltä tästä meidän poliittisesta ajatuksesta. Sitten täällä viitattiin myöskin Kiinaan. Ja kysyttiin, miten ilmastokysymykset ja CCS-asioihin voitaisiin löytää vastaus Kiinassa. No siihen palaan myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten Kiinan Iranin väliseen yhteistyöhön. En puutu näin yksityiskohtaisiin kysymyksiin Kiinan yhteistyöhön muiden valtioiden kanssa, erityisesti öljyntuotantosaralla. Tietenkin me tulemme keskustelemaan Iranista moneltakin kantilta katsottuna. Ja kyllä Kiinakin on valmis tukemaan sanktioita, joita, joista keskustellaan YKssa. Meidän täytyy vain keskustella näistä kysymyksistä kiinalaisten edustajien kanssa, mutta ei sillä tavalla, että ne linkitetään suoraan muihin asioihin. Niin, sen verran siitä sitten Intiasta. Erinomainen ehdotus, jonka kuulin. Yhdysvaltain ja Intian yhteiskomitea toimii loistavasti. Jos sellaista tarvitaan täälläkin päin, niin kyllä olen valmis tukemaan sitä, mutta tilanne on nyt vähän toisenlainen. Meidän täytyy sanoa suoraan, että olisi hyvä perustaa tällainen yhteiskomitea, mutta sillä ei olisi kovinkaan suurta merkitystä päätöksenteossa. On tietenkin tärkeää toimia tällä tavalla, mutta Intia on demokratian valtavan suuri maa, joka toimii demokraattisesti. Se on maailman suurin demokratia. Kyllä minä tuen tällaista ajatusta. Kiitoksia tästä ehdotuksesta. Seuraavana kollega Mekevän, pyydän anteeksi, että unohdin nimenne. Niin, olen kanssanne samaa mieltä. neuvotteluihin liittyen kampanjointi. Miten saamme ilmastokysymyksen riittävän selkeästi esille? Meidän on tunnustettava, että odotukset Kööpenhaminan suhteen olivat suuret, mutta siellä saavutettiin vain se minimi, mihin pyrittiin mutta toivoisin, että keskustelut kuitenkin jatkuisivat, jotta voisimme saavuttaa parempia tuloksia Cancunissa. Ei jatkossakaan asiat hoidu yhtään sen helpommin, mutta meidän täytyy toimia edelläkävijänä – ja niin kuin kollega Liise totesi ihan juuri äsken, niin meidän täytyy toimia yhdessä muiden kanssa, kehitysmaiden kanssa, nousevien talouksien kanssa, jotta ei synny kuiluja maiden ja osien välille. Tämä on tärkeä asia ennen kuin siirrytään neuvotteluihin. Me, meidän täytyy toimia aloitteellisesti yhdysvaltalaisten, kiinalaisten kanssa. He eivät ole hanakoita allekirjoittamaan mitään sopimuksia, eli sitovia sopimuksia, mutta niitä tarvitaan. Keskeisimmät ongelmat täytyy siis ratkaista ensin. Sopeuttaminen täytyy ratkaista. Se on kysymys, joka on tärkeä erityisesti kehitysmaille ja nouseville talouksille – ja on olemassa muitakin kysymyksiä, jotka liittyvät tähän. Ja jos teknologia vaihdon puolella pääsisimme eteenpäin, niin se olisi hyvä asia. Mitkä ovat tällä hetkellä siihen liittyvät toimintamallit? Ja myöskin muita kysymyksiä on huomioitava. Mielestäni ilman yhteistä näkemystä heti alkuun ei voida saada ratkaisua näihin surpiin kysymyksiin. Olen siis kanssanne samaa mieltä, mutta tiedän, että tämä ei ole mikään helppo harjoitus. Ja monet kollegathan tunnetusti tekevät tätä hankalaa työtä, emmekä aina voi olla täysin optimistisia, mutta hyvin optimistisia voimme kuitenkin olla. Ja mitä tulee mahdollisuuksiin, hiilijalanjälkeen ja CCS, kyllä sitä on vain kehitettävä. Tiedän, että siihenkin liittyen on olevassa epäilyksiä, mutta meidän täytyy siihen vielä paneutua. Sitten tähän 20 prosentin vähennystavoitteeseen ja emakseen. Voisinkin todeta kommenttini kuultuani, että tähän energiayhteisöön voitaisiin lisätä vielä viideskin pilari, eli tapojen muuttaminen, asenteiden muuttaminen. Yleisiä tapoja. Mitäs ehkä niitä muuttaa? Miten liikutaan kaupungille? Ehkä pyöräilen. Eli ehkäpä kohta viisi tässä energiayhteisöehdotuksessa voisi olla juuri tämä ulottuvuus. Me viittasin jo verkostoitumiseen, lainsäädäntöön, energia- ja teknologiarahastoon. Niin ehkäpä tämä viides voisi olla juuri käytänteiden muuttaminen tottumusten muuttaminen. Näin reagoisin tähän teidän kysymykseen. Lisäksi täällä kysyttiin ilmastonmuutoksesta ja jäsenvaltioista. On tietenkin selvä, että kaikki riippuu jäsenvaltioista. Kyse on unionista, riippumattomista valtioista. Tietenkin neuvostossa ja huippukokouksessa päätöksiä tehdään, mutta kuitenkin kyse on riippumattomista maista. Ja se, mitä te sanoitte, pitää paikkansa. Meidän täytyy saada mahdollisimman laaja tuki näille projekteille. Ja niin kuin kollega Mäkeven totesi, emme voi tehdä yhtään mitään ilman jäsenvaltioiden tukea. 20 tai 30 prosenttia. Se riippuu jäsenvaltioiden tahdosta. Ja kollega Liise totesi, Kiinaan liittyen, niin kiinalaisethan totesivat, että he ovat kehitysmaa. He tarvitsevat omasta mielestään tukea. Me emme voi noin vaan lopettaa päästöjen pääsemistä ilmastoon. Meillä tilanne on toisenlainen. Ehkäpä pääsemme samaan tilanteeseen 10-20 vuoden päästä, mutta olemme kehitysmaa tässä vaiheessa. Voitte katsoa vaikka tilastoja. Näin kiinalaiset argumentoivat, joten ei tämä ole mikään helppo tilanne. Ja Peter Liisi ehdotti myöskin neuvottelukäytäntöihin liittyen omat ajatuksensa. Olen kanssanne aivan täysin samaa mieltä. Ja kaikissa keskusteluissa olen ottanut myöskin tämän asian esille, paitsi ministeritasolla keskusteltaessa, koska me keskustelemme tietenkin energia- ja ilmastokysymyksistä ministerin tasolla. Mutta muuten panostimme juuri ihmisoikeuskysymyksiin. Käyn myöskin ihmisoikeusalivaliokunnassa ja tulen ke- kertomaan heille näistä keskusteluista kiinalaisten kanssa, koska te tiedätte, että heille se on erittäin tärkeä. Ja sitten Vitorion esittämä kysymys energiatehokkuuteen liittyen, eli että meidän pitäisi vielä ponnekkaammin toimia Kiinan suhteen. Niin, anteeksi Victoria, että keskeytin sinut. Niin, me voimme toki keskustella muistakin tavoitteista, uusiutuvista energialähteistä ja muista, ja toimitusvarvuudesta. Se on myös, myöskin Euroopalle tärkeä kysymys. Mutta Kiinan kanssa tämän tyyppistä kysymyksistä on hankalampi keskustella. Paitsi jos tarjoamme heille teknologiaa ilman sen kummempia vastavaatimuksia. Tai jos tarjoaisimme heille CCS, kymmenen vuoden päästä, kunhan tiedämme, että toimiiko se täällä Euroopassa. Ja täällä myöskin todettiin, että ei kiinalaisille teknologiaa pitäisi lahjoittaa. Niin, meidän täytyy pohtia, olemmeko valmiita tarjoamaan jotain ilmaiseksi teknologiaa, CCS-teknologiaa, uusiutuvien energialähteisiin liittyvää teknologiaa tai muuta, tai hiilivoimaloihin liittyvää teknologiaa. Kyllähän energiatehokkuus voi hiilivoimalaitoksissakin vaihdella. Se voi vaihdella 30 jopa 50 prosentin välillä. Ja se olisi suuri muutos, jos päästään 30 prosentista 50 prosenttiin, mutta herää kysymys, että millä tavalla me tätä teknologiaa hoidamme. Eli kiitokset tästäkin huomiosta, Vittoria. Nämä ovat tärkeitä kannanottoja, niin kuin kaikki huomiot, jotka olemme täällä kuulleet. En valitettavasti muista nimeänne. Minun on opeteltava nämä nimet paremmin. Sitten tämä 2020-strategia, biomassa, tärkeitä kysymyksiä. Näihin täytyy löytää ratkaisut ja vastaukset hyvin nopeasti. Sitähän me täällä unionissa kaipaamme. Me tarvitsemme varoja teknologiselle edistykselle. Me tarvitsemme sitä täällä ja se edellyttää suuria rahavirtoja, jotta voimme vastata näihin haasteisiin, jotka tekin mainitsitte, jotta saataisiin todellakin aikaiseksi eurooppalaista lisäarvoa. Kollega Rossi, kiitokset osoittamastanne tuesta. Te viittasitte kysymykseen kysymyksellänne Kiinaan. Toteaisin siihen, että heidän asenne on toisenlainen. He toteavat, että he ovat kehitysmaa ja heidän ei tarvitse leikata päästöjään kovinkaan suurissa määrin. He haluaisivat käyttää enenevässä määrin uusiutuvia energialähteitä, koska he haluavat olla riippumattomia. Ja sitten tässä täytyy ottaa huomioon myöskin VTO-yhteydet. ja hiiliveron käyttöönottoon. Toki meidän on keskusteltava siitä. Ranskalaisetkin ottivat tämän esille. Kollega Kadenbach ydinvoimaa. Viittasitte siihen. No jäsenvaltiosta toiseen asenteet muu vaihtelevat joten minun on vaikea vastata tähän kysymykseen. Tiedän, minkälaista kitkaa jäsenvaltioiden välillä näistä asioista keskusteltaessa on syntynyt. Ja sitten vielä viitattiin Itämeren maihin. Toistaisin vielä kerran, että tietyillä Euroopan unionin alueilla, kaakossa, lounassa ja muuallakin löytyy ehkä tällaisia niin sanottuja eristäytyneitä alueita. Ja tästäpä syystä me kaipaamme verkottumista ja toimenpiteitä, joilla voidaan tehostaa energiatehokkuutta lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Mielestäni on selvää, että tälläkin hetkellä on käynnissä hyviä projekteja, mutta kaikki, kuten sanoi, riippuu jäsenvaltioiden tahdosta toimia. Käymiseni keskusteluissa jäsenvaltioiden edustajien kanssa, olen nyt käynyt 14 jäsenvaltiossa, ja me keskustelemme myöskin Euroopan energiayhteisöstä ja verkottumisesta ja tutkimuksen varattavista määrärahoista. Kaikki halusivat sitä, eli me olemme kaikki sitä mieltä, että sitä tarvitaan. Tai ainakin totesivat, että yleisesti ottaen sitä voidaan pitää hyvänä ajatuksena, mutta täytyy katsoa, miten se käytännössä toimii. Me tarvitsemme siis laajaa tukea myöskin kansallisilta parlamenteilta. Ja jos olette tästä perusajatuksesta samaa mieltä, eli että meidän tulisi edetä tällä tiellä, niin silloin asia on hyvä, koska meidän täytyy esittää ne suuret suuntaviivat, mutta teidän kanssanehan keskustelemme juuri yksityiskohdista. Eli nämä keskustelut ovat vasta käynnistyneet. Ja kiitokset tulkeille siitä, että olette antaneet meille 10 minuuttia lisäaikaa. Puhuin pidempään kuin oli tarkoitus, joten pyydän anteeksi, joten kiitokset vielä kerran teillekin. Pyytämättäkin jäitte tekemään töitä, joten oikein paljon kiitoksia myöskin teille. I think, uh, we are pleased. Kiitos puhemies, olemme iloisia siitä, että tiedämme, että olette hyvin sitoutunut näihin kysymyksiin, jotka ovat meidän valiokuntamme sydämen asioita. Ja viesti on nyt lähtenyt ja olette var, varmoja siitä, että saatte tukea myöskin meidän valiokunnastamme. Päätään kokouksiin ja seuraava kokous on 21. kesäkuuta. Kiitos.